Euh, Oli no niin, hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, koska puheenjohtaja, kaikki varapuheenjohtajat ovat poissa, niin minä vanhimpana jäsenenä olen puheenjohtajana. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi. Ensimmäinen kohta esityslistalla. Sen hyväksyminen onko huomautettavaa? Jos ei, niin se on hyväksytty. Toinen kohta, julkinen kuuleminen. Kaikki kaikki tämä on englanniksi. Tässä minullakin paperilla puhun englanniksi. Toivottavasti ymmärrätte minun englantiani. Se ei nyt ihan Oxfordin tasosta ole kyllä. Eli julkinen kuuleminen aiheena, velan lunastusrahaston perustaminen ja euroalueen velkakirjojen käyttöönotto. Tässä esitellään loppuraportti. Minä toivottaisin teidät kaikki tervetulleiksi. Me olemme kutsuneet teidät parlamenttiin esittelemään asiantuntijaryhmän loppuraporttia näistä näkymistä, että velan lunasusrahasto perustettaisiin ja että otettaisiin käyttöön euroalueen velkakirjoja. Valiokunnan puolesta minä haluaisin kiittää teitä tekemästänne työstä. Asiantuntijaryhmä on puolisen vuotta käyttänyt tähän aikaa, katsonut hyviä ja huonoja puolia, oikeudellisia vaatimuksia, rahoitusseurauksia – näillä, joita näitä aloitteilla on, jos ajatellaan velan yhteistä liikkeeseen laskua euroalueen velkakirjojen ja velan, velan rahaston muodossa. Parlamenttihan oli aikanaan myös peräänkuuluttamassa tätä asiaa nyt ja ryhmän tekemää työtä ja sen kokoon ja on hauskaa, että olette täällä nyt esittelemässä tuloksia. Olemme saaneet teidän loppuraportin ihan vasta hetki sitten. Ymmärtän, että, että meillä ei ole ollut aikaa paneutua siihen seikkaperäisemmin ihan vielä. Siksi odotamme mielenkiinnolla teidän huomioitanne. Tätä alusta Rova Gertrud Tumpel Kugerel, joka komission asiantuntijaryhmää johti. Tervetuloa tänne podiumille. No, mehän tunnemme teidät aikaisemmista tänne EKPn tiimoilta. Teillä on 10 minuuttia aikaa esitellä loppuraporttia. Sen jälkeen tulee muita alustuksia muilta ryhmän jäseniltä, jotka täällä nyt ovat läsnä. Minä esittelen teidät sitten, kun tänne tulette. Jokainen on saanut seitsemän minuuttia annan nyt pitämättä puheita puheenvuoron Rova Tumpel Kugerelille. Kiitos, että tulitte. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, haluaisin kiittää tilaisuudesta esitellä meidän raporttimme tulokset yhdessä tämän ryhmän jäsenten kanssa ja kiitos myös kiinnostuksena tätä aihetta kohtaan. Yli kaksi vuotta sitten tehtiin kaksi ehdotusta velan yhteisestä liikkeeseen laskostaan. Ehkä muistatte, milkälainen tilanne oli kaksi vuotta sitten. Voitte katsoa myös tuota liitettä sen sivuja 2, 6 ja 4. Siellä, siellä on kyse noista kerko, korko, valtion velkakirjojen korkoeroista tuona aikana. Nyt tilanne on muuttunut ja hallitukset ovat tehneet uudistuksia. EF, EVM otettiin käyttöön, pankkiunioni perustettiin ja EKP on ryhtynyt toimiin. Eli saatetaan kysyä, onko edelleen tarvetta toimiin. Se tietysti riippuu unionin tulevaisuuden arviosta ja siitä, mihin suuntaan unionin pitäisi lähteä. Ensimmäinen idea, joka esiteltiin kaksi vuotta sitten, oli velan lunastusrahasto ja velan lunastussopimus. Silloin siis tietty osuus velasta, eli yli 60 prosenttia BKT, sen rajan yli, puol, ylä, ylä, ylimenevä osuus siirrettäisiin rahastoon, ja sitten vastineeksi Hallitusten pitäisi sitoutua julkisen talouden vakauttamiseen koko tämän rahaston kestoajaksi. Toinen idea, josta on jo useita vuosia keskusteltu, on eurobillien eli euroalan velkkirjojen asia, e, idea, eli siinä on kyse lyhytaikaisten valtion velkkirjojen liikkeeseen laskusta yhteisesti. Tämä siis taas palauttaisi julkisen talouden vakauden ja loisi monipuolisen, turvallisen ja likvidin järjestelmän. Ja lyhyesti sanottuna siis päätavoitteena olisi vähentää euroalueen velkaantuneista. Euroalueen velkakirjojen painopiste on erilainen. Sen tavoitteena olisi vakauttaa valtion markkinat, poistaa rollover-riski sekä edistää rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä sekä luoda monipuolinen turvallinen järjestelmä. Lisäksi rahapolitiikan välittymistä tuettaisiin. Velan lunastusrahasto tarkoittaisi sitä, että siirrettäisiin 1,8-3,1 biljoonaa euroa rahastoon. Se tarkoittaisi tiukkoja sitoumuksia osallistujamailta ja sen kestoaika olisi 10-25 vuotta. Voitaisiin joko valita yhteisvastuullinen takausjärjestelmä, se vaatisi valtavia sitoumuksia ja perussopimuksia pitäisi muuttaa. Pro rata eli määräsuhteiset takaukset eivät taas johtaisi tällaisiin korkosäästöihin, kun kun vaaditaan. Mitä riskit olisivat? Riskit olisivat se, että eh, maat saisivat hyödyt heti ja joutuisivat hoitamaan velvollisuutensa vasta myöhemmin. Eh, lisäksi riskiä, riskin olisi joustavuuden puute ja korkotason nousu sellaisissa maissa, joissa on korkea luottoluokitus. Ja lisäksi olisi ehkä vaikeaa vaikea taata sääntöjen noudattaminen koko pitkän ajan. Sen takia on mietitty vaihtoehtoa, pienempää rahastoa, jossa on vähempi osuus velasta ja suhteessa BKT. hen Tämä vaihtoehto vähentäisi riskejä, mutta se ei kuitenkaan poistaisi eri velkatasoja valtioiden välillä. Eurovelkakirjoissa voitaisiin käyttää joko yhteisvastuullista tai proratatakausta rahaston koko li- riippuisi erääntymisavioista, jos velkakirja olisi kaksi vuotta odotettu normaali koko olisi 0,8 triljoonaa ja maksimikoko taas olisi 1,8 biljoonaa. Ja jos äm, otettaisiin alle vuoden velkakirjojen mukaan, on odotettu normaali koko olisi 0,5 biljoonaa ja maksimikoko 0,9 biljoonaa, siis jos raja-arvo asetetaan 10 prosenttiin BKTstä. Eurovelkakirjat, vaan, jos niissä käytetään yhteisvallista takausta, ne vaativat perussopimusten muuttamista, mutta prorata-takaukset eivät sitä vaadi. Finanssipoliittiset vaikutukset olisivat pienempiä, ja väliaikaisen rahaston ideasta keskusteltiin, mutta se olisi sellaisen rahaston lopettaminen olisi vaikeaa, jos sitten kun se on perustettu. Yksi eurovelkakirjojen riski on se, että se saattaisi ö, lisätä lyhytaikaisen velkaan luottamista. Nyt haluaisin kertoa siitä, mitä me olemme, miten me olemme määritelleet moraalikadon ja sitten kollegani selittävät tämän vielä tarkemmin. Voitaisiin sanoa, että moraalikadossa on kyse siitä, että syntyy vapaamatkustajien vaikutuksia. Se tarkoittaa sitä, että yksi maa ottaa riskit ja sitten toinen maa tai toiset maat kantavat vastuun, kun riskit materialisoituvat. Mitä voidaan tehdä moraalikatoa vastaan? Me olemme puhuneet neljästä eri vaihtoehdoista, esimerkiksi sitovista sitoumuksista, eurooppalaisten päätöksentekijöiden toimivallasta siinä tilanteessa, että sääntöjä ei noudateta. Me olemme puhuneet rahallista tai finanssipoliittisista kannustimista tai sitten poissulkemisen uhasta. Nyt haluaisin puhua oikeudellisista vaatimuksista, kun puhumme yhteisestä liikkeeseen laskusta. Tällä hetkellä EU-perussopimukset eivät salli järjestelmiä, jossa käytetään yhteisvastuullista takausta. Ne saattavat sallia pro-rata-järjestelmät, kuten esimerkiksi EVM-tyyppiset järjestelmät. eu sopimukset eivät anta, toimi, anna toimivaltaa EUlle velan lunastusrahaston tai eurovelkakirjojen tälle EU-lainsäädännön käyttöä. Ja sitten jos EUlle annettaisiin oike- toimivaltaa käyttää veto-oikeutta kansallisten budjettien suhteen, sekin vaatisi perussopimusten muuttamista. Ja lisäksi kansalliset perustuslait on otettava huomioon, ne, ne itsekin on tietyt vaatimukset. Mitä sitten tulee demokraattisen oikeutuksen, olisi parempi käyttää yhteisömenetelmää, jos yhteinen liikkeisen lasku otetaan käyttöön. Parlamentaarinen vastuuvelvollisuus voitaisiin ottaa mukaan niin, että Euroopan parlamentti ja myös kansalliset parlamentit voisivat valvoa asiaa. Tässä raportissa myös korostetaan, että nämä kaikki järjestelmät eivät koskaan voi korvata jäsenvaltioiden ponnistelua yrittää vähentää velkaansa. Lopuksi voisin sanoa, että yhteinen liikkeeseen lasku vakauttaisi valtion velkamarkkinoita, se tukisi rahapolitiikan välittymistä ja va- vakauttaisi rahoitusta ja lisäisi rahoitusmarkkinoiden yhdentämistä. Mutta kuitenkin riskit ja moraalikato on otettava huomioon. Sen takia pitäisi ehkä ensiksi kerätä kokemuksia tästä uudesta talouden ohjausjärjestelmästä ennen kuin päätetään yhteistä liikkeeseen laskusta. Kiitoksia kovasti teille näistä selvityksistä. ovat erittäin tervetulleita, koska tekstin tosiaan saimme raportista vasta hetki sitten. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi muut asiantuntijaryhmän puhujat. Ensimmäisenä rouva Agnes Benassikere. Hän on Pariisin talouskoulun professori myös Perin yliopistossa hän on ollut professorina. Hän on ollut myös Ranskan talousneuvoston puheenjohtaja. Olkaa hyvää seitsemän minuuttia. Merci beaucoup, madame la Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Minä aion puhua englanniksi, niin että voimme kolmen muunkin asiantuntijan kanssa toimia samalla kielellä. Minun tarkoituksena oli kertoa, mitä hyötyjä tästä olisi. Kuten tiedät, niin alkuperäinen tavoite VLRllä oli ja sopimuksellakin ja eurovelkakirjoilla aika erilainen. VLRssä ajatuksena oli saada finanssisilta, että voidaan uskottavasti pelastaa että voidaan joitakin kustannuksia leikata, että velkaa rasitetta voidaan keventää uskottavalla tavalla. ei tarkoitus oli estää itseään toteuttava likviditeettikriisi ja tarjoaa riskivapaata likvidiä omaisuuserää, jota voidaan tukea vakautta ja talouspolitiikkaa. Eli nyt yhteisellä liikkeellä laskulla voi olla kolmekin eri tavoitteita. Ensinnäkin voidaan edistää velan kestävyyttä, toiseksi edistää myös velkamarkkinoiden vakautta ja kolmanneksi voitaisiin myös tukea finanssialan uudelleen integraatiota ja vakautta. Haluaisin nyt kaikkia kolmea tavoitetta lyhyesti kommentoida. Ensinnäkin tuetaan velan kestävyyttä, jotta voitaisiin jälleenrahoituksen kustannuksia leikata. Ensin toteaisin, että tämä on kaikkien maiden etujen mukaista, mukaan lukia myös vähän velkaantuneiden maiden edun mukaista, että korkeasti velkaantuneet maat voivat selviytyä velkataakastaan. Kun jälleen rahoituskustannukset ovat erittäin korkeat, niin pitäisi jotenkin päästä hyvälle radalle, jos ajatellaan poliittista riskiä, tai riskiajatellen kasvulukuja, tai se, että näitä hallituksilla on riittävästi finanssitilaa, jotta voitaisiin rakenneuudistuksia tehdä. Siksi on jokaisen edun mukaista, että jälleenrahoituskustannukset eivät ole liian korkeat, vaikkakin jonkinlaisia korkoeroja voitaisiin säilyttää kannustimena sopeutumiselle. Toiseksi, noin aggregaattitermi puhuen, euroalueen finanssitilanne on vastaava kuin on USAssakin ja paljon paremmassa jamassa kuin Japanissa. Eli ainoa syy, miksi valtion velkaa voitaisiin pitää riskaapelimpana kuin jotain muuta, on ensinnäkin siitä syystä, että ei ole solidaarisuutta valtioiden kesken tai ettei valtion ja raha-alueen rajat vasta toisiaan. Se, että meillä olisi yhteinen liikkeeseenlasku lasku on se, että voitaisiin jälleenrahoituksen kustannuksen leikata niin, että annetaan vähän solidarisuutta peliin mukaan, niin samoin kesken, että autetaan hallituksen maksamaan kuitenkin omat velkansa. Yhteisen liikkeisen laskun vaikutus ajatellen jälleenrahoituksen kustannuksia oli paljon keskustelussa mukana ryhmässä. On todettava, ettei se ole ihan niin suorasukainen asia, koska se riippuu kustannuksista. Ei pelkästään ajatellaan yhteisvastuullistetun velan kustannuksista, vaan myös niistä veloista, jotka eivät ole osa järjestelmää. Eli tämä on syytä miettiä, mikä on velan keskimääräinen kustannus. Jos on vähemmän jälleenrahoituskustannuksia, niin se ehkä on odotettavissa, jos yhteinen liikeselasku luo uskottavuutta lisää sopeuttamisesta ja se, että saadaan lisää likviditeettiä myös tämän järjestelmän myötä ja se menee ohi sen likviditeetin menetyksen, joka liittyy valtionvelkaan on tasapainokysymys ja meidän mielestämme voidaan vähentää ylipäätään kustannuksia, mutta ei se ole itsestään selvää. Jos ei saa koko järjestelmä lisää uskottavuutta, niin ei siinä niin käy. Sitten seuraavaksi toinen tavoite, eli edistää velkamarkkinoiden vakautta leikkaamalla rolloveren riskiä kriisiaikoina ja näin jälleenrahoituksen kustannuksiakin. Vaikkakin paljon on tehty myös, ettei likviditekriisi toteutuisi, tässä on esimerkiksi EVM ja suorat ostot mukana, niin korkea velan tässä tarkoittaa sitä, että koko järjestelmä on altis kriiseille. Ja sillä on vakavat vaikutuksensa myös ajatellen tarttumisvaaraa ensinnäkin jäsenvaltioiden kesken ja sitten toiseksi myös ajatellen, että valtion velka tarttuu pankkeihin ja niin siitä eteenpäin. Yksi tavoite yhteisessä liikkeessä laskussa on leikata likviditeettiriskin vaaraa. Se estäisi myös, että ei estäisi markkinoille pääsyä, jos tulee yhtäkkiä riskin välttämistä tai jonkinlaista joukkokäyttäytymistä, laumakäyttäytymistä investoijien kesken. Sen sijaan tämä lieventäisi myös negatiivista vaikutusta, ajatellen pankkia ja valtionvelkoja. Näin voitaisiin jälleenrahoituksen kustannuksia leikata ei pelkästään valtionvelan kohdalla, vaan pankkienkin kohdalla. Ja tästä syystä myös pankkien asiakkaidenkin rahoituskustannukset leikkautuisivat, varsinkin ajatellen pk-yrityksiä. Eli yhteisen liikkeeseen lasku olisi yksi tapa myös taata se, että on pääsy markkinoille hyvin alhaisin koroin jopa kriisiaikoina. Tämän lisäksi yhteinen liikeisen lasku takaisi myös markkinoille pääsyn, jos on kyse epäsymmetrisestä makrotaloudellisesta shokista jäsenvaltion kesken, niin se antaisi yhden välineen. Sen takaisin saadaan uusi väylä myös makrotaloudellisen riskin jakamiseksi. Tämä on siis makrotaloudellisen riskin jaon luottoväylä. Ja sitten kolmas viimeinen tavoite, joka liittyy yhteiseen liikkeeseen laskuun, eli voidaan taata finanssialan uudelleen integroituminen ja vakaus. Tässä on se, että pankit euroalueella tarvitsevat sellaisia omaisuuseriä, joita voidaan pitää likviditeettipuskureina, joita voidaan myydä suhteellisen vakain hinnoin ja käyttää myös takuina jälleenrahoitusoperaatioissa. Eli tällaisten omaisuuserien vaikutus voi leikata myös tai vaikuttaa luottoluokitukseen jäsenvaltioiden kohdalla. Ja tämä vaikuttaa myös rahoituksen saavutuuteen ja näin se ehkä vähentäisi pirstaloitumista markkinoilla ja edistäisi myös rahapolitiikan välittämistä. Tämä on erityisen tärkeää tänä päivänä, kun meille tulee uusi sääntely- ja valvontaympäristö käyttöön. Pankit joutuvat nyt takaamaan riittävän puskurin likvidejä omaisuuseriä. Yhteiseen liikkeeseen lasku olisi ikään kuin vertailukeino finanssimarkkinoille, ei pelkästään ajatellen yritysalaa, niin ne eivät olisi niin riippuvaisia enää luottoluokituksesta, joka on jollain tietyllä jäsenvaltiolla. Se, että meillä on yhteisiä likvidejä, luotettavia omaisuuseriä, se ehkä myös antaisi vakautta lisää silloin, kun mennään hyvin tuottaviin omaisuuserien helpommin. Ja sen asiantuntijoiden kesken ei ole mitään yksimielistä siitä, mitä tällä liikkeeseen laskulla saataisiin aikaan markkinoiden pirstaloitumme kannalta. Kaikki ovat sitä mieltä, että voidaan kyllä vahvistaa pankkialaa ja se on tärkeässä asemassa, mutta ovat eri mieltä siitä, missä määrin lisäapua tulee yhteisestä liikkeeseen laskusta ja markkinoiden integroitumista. Lopuksi totesin vielä, että minä olen kehittänyt kolme eri tavoitetta tässä ja haluaisin vain varoitella komissiota valiokuntaa puhujakorjaa siitä, että näissä kolmessa tavoitteessa vain yksi väline ei riitä, että tässä joutuu tekemään valintoja, jo, mihin tavoitteeseen ensin tartutaan. Kiitoksia kovasti. Venäsi Kere ja seuraavaksi puheenvuoron saa asiantuntijan seuraava ryhmä, rouva Beatrice Vederni Mauro joka on Mainzin yliopiston makrotalouden professori. Olkaa hyvä, seitsemän minuuttia. Merci beaucoup, madame. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minäkin en puhu englantia. Haluaisin aluksi ihan lyhyesti kommentoida velanluhonastusrahastoa ja sopimusta. ensin Saksan talousasiantuntijoiden neuvosto, jonka jäsen olin, teki tämän ehdotuksen kolme vuotta sitten. Saimme hyvin tiukkoja reaktioita ja jotkut reaktiot halusivat täysin kieltää tämän ja toiset kannat pitivät kovasti tietyistä osista tätä ehdotusta, eli näkökannat olivat kaukana toisistaan. Usein olimme kuitenkin sitä mieltä, ettei välttämättä ymmärretty koko ehdotuksen luomaa pakettia ja sitä, miksi tämä oli paketti ja miksi sitä oli pakettina käsiteltävä. Haluaisin lyhyesti puhua tämän paketin osatekijöistä. Ensimmäinen on kriisiin reagointimekanismi. Yhteisen liikkeelle laskun kautta halutaan – välttää se, että spreadit kasvavat tai luottoa ei saada. Toiseksi halutaan päästä eroon ylivelkaantuneisuudesta euroalueella, jotta saadaan väline, jolla voidaan takapainottaa finanssipoliittista vakauttamista. Ja sitten halutaan huolehtia niistä sitoumuksista, jotka osittain on nyt finanssipoliittisessa sopimuksessa esitetty, ja luoda lisää uskottavuutta – näiden sitoumusten osalta. Ja tällä tavalla voidaan vähentää rahoituksen kustannuksia, kun lisätään luottamusta. Ja lopulta sitten tällainen velan uudelleen järjestelyjärjestelmä. Tässä osatekijät ja tässä konseptissa kriittistä on edelleen se, että Toisaalta puhutaan pitkän aikavälin järjestelmästä ja tavoitteista ja sitten välineistä, joiden kautta päästään tuohon tavoitteeseen. Ja välineet ovat toisenlaiset. Niihin ei liitty velan rakenteen muuttamista, tai vaan yhteistä liikkeeseen laskua ja myöhemmin sitten toimittaisiin ainoastaan niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat ESMssä ja muissa mekanismeissa. Siksi tämä osa ehdotusta on edelleen relevantti, että ajatella, miten päästään ylivelkaantuneisuusongelmasta pois. Ja tämän ehdotuksen kuvio on toisenlainen kuin muiden, jossa on esitetty yhteistä liikkeeseen laskua. Voidaan ajatella tällaista velan lunastusrahastoa. Se on vuori, johon kiivetään pitkän matkaa ja sieltä lasketaankin pitkä matka ja lopulta päädytään siihen meidän tasolla ja muissa yhteisen liikelaskun ohjelmissa lähdetään ikään kuin mukaan ja sitten rakenne kasvaa vähitellen jatkuvasti. Jos ajatellaan sitä, minkälaiseksi tämä velan lunastusrahasto ja sopimus on suunniteltu, niin minä olen kirjallisessa kannanotossani puhunut enemmän yksityiskohdista. Voitte tutustua niihin tekstissäni, mutta mainitsen muutaman tekijän. Toisaalta on alkuperäinen ehdotus, jossa on melko suuri ja korkea vuori, koska yhteisvastuullistettaisiin kaikki velka, joka on nyt yli 60 prosentin BKTstä. Ja ihan siellä vuoden huipulla 2,8 triljoonaa yhteisvastuullistettua liikkees, yhteistä liikkeeseen laskua – Tietenkin voitaisiin ajatella muitakin viitearvoja, voitaisiin mennä 60 prosentista korkeammalle. Raportissa mainitaan myös 75 prosenttia, mutta ongelmana on aina se, että jotkut maat hyötyvät eniten, saisivat suurimman osuuden tällaisista rastosta ja muut ovat haavoittuvaisempia, koska heillä on korkeimmat velkatasot. Muu, toinen tapa on se, että katsotaan enemmän yhtä suuria osioita rahastosta, niin että jokainen maa maksaa esimerkiksi 20 prosenttia BKTstä. Tämä luo tietenkin toisenlaiset osuudet rahastosta ja ne ovat enemmän verrattavissa muidenlaisiin yhteiseen liikkeeseen laskuun, kuten eurovelkakirjat. 1,7 triljoonaa enimmillään – ja säteittäisiin tuota 20 prosenttia vain BKT, joka yhteisvastuullistettaisiin. Etuna tässä olisi tietenkin se, että halutaan ongelmana tässä on se, että ei päästä siitä toiveesta, että päästään ylivelkaantumisesta kaikkien maiden osalta. Yhteisvastuullisuuteen liittyy tietenkin monia etuja, mutta myös uhkia. Siksi tarvitaan monia turvatekijöitä. Me keskustelimme pro järjestelmästä myös, joka antaisi toisenlaiset turvatakuut. pro järjestelmässä pitäisi saada sinne maksettua riittävästi pääomaa. Yhteisvastuullinen versio alkuperäisessä ehdotuksessa vaati myös hyvin tiukkoja turvatoimia. Toisaalta tiukat sitoumukset, jotka noudattelevat sitä, mitä finanssipoliittisessa sopimuksessa nyt sanotaan. Toisaalta mahdollisuus päättää maan yhteisen sen lasku sellaisen maan osalta, joka ei toimi toiveiden mukaan silloin, kun ollaan siirtymässä kohti vuoden huippua. Ja sitten voitaisiin muuttaa esimerkiksi korkotasoa niiden maiden osalta, jotka eivät noudata sääntöjä tai jonkinlaisia kannustinjärjestelmiä tai muistakin siellä keskustellaan raportissa, jotta huolehdittaisiin siitä, että huolehditaan velan määrän pienenemisestä. Ja sitten rakenneuudistukset, joita esitettiin neuvostossa, siellä oli velka taso tai kynnys, joka liittyisi ESM lainoihin ja siihen tilanteeseen, jossa maat ovat tämän viitearvon alapuolella vakauttavana tekijänä siis, koska niillä on tarkoitus ottaa tätä käyttöön ennen kuin tietty vakauteen on päästy. Jotkut asiantuntijat, kun tästä keskusteltiin paljon tästä rahastosta, olivat samaa mieltä siitä, että pitäisi olla tällainen no bailout-ajatus pitkällä aikavälillä euroalueen osalta – mutta haluttiin näin antaa enemmän toimivaltaa EUn tasolle valva kansallisia budjetteja, mutta jotkut näistäkin ehdotuksista vaatisivat sopimusmuutoksia. Kuten puheenjohtaja jo mainitsi, oikeudelliset vaikutukset tai oikeudellisen täytäntöpanoon liittyvät kysymykset ovat todella sellaisia, että sopimusmuutoksia tarvittaisiin yhteisvastuullisuuteen. Tietenkin hallitusten välinen rakennelma voisi olla mahdollista myös muiden tyyppisten ehdotusten osalta, joita tässä raportissa olemme esittäneet. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia kovasti Roa Viederdi Mauro. Seuraavaksi, koska nyt täytyy sokin tasapainottaa, niin nyt kuulla miehen ääntä herra Graham Bishoppia. Hän on konsultti ja Euroopan talous- ja rahoitusasioiden asiantuntija. Herra Bishop, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, about two years... No niin, pari vuotta sitten Euroopan talousyhteistyön liigan työryhmä, jossa olin mukana, pyysivät minua selvittelemään eurovelkakirjoja, jotka perustuisivat yhteisvastuulliseen takaukseen. Mutta se, mitä tässä raportissa on nyt otettu esille, minä olen sitä mieltä, vain pro-ratatakaus olisi poliittisesti ja oikeudellisesti toteutettavissa. Ja niin minä esittelin oman vaihtoehtoni valmis suunnitelma tilapäiseksi eurovelkakirjarahastoksi. Sitä esittelin ryhmälle. Totta kai markkinatoimijoilla on omat näkemyksensä tästä. Mutta totta kai varmaan täytyy myös suojella valitsijoiden pitkäaikavälin intressiä. Tässä täytyy löytää kultainen keskitie ja sitä jo nyt käsitellä ryhmän analyysin perusteelta. Ensinnäkin talouspuoli tässä. Vain euroalueen valtiot voisivat olla mukana tässä velkaa ottamassa, jos ovat hyvässä asemassa. Näin voitaisiin täydentää taloudellisia puitteita. Niitä voitaisiin ajatella, että maturiteetti olisi yli yön tai kaksikin vuotta. Se on ehkä noin viisi vuotta tilapäinen siis kolmestakin syystä. Ensinnäkin me ei olla koeaika tai koe ajo niin, että parlamentti voi sitä miettiä ja hyväksyä sen, jos on vain menestyksellinen. Totta kai liikkeeseen laskua voidaan keskeyttääkin, koska vain on tarpeen, mutta täytyy miettiä kansallisen parlamenttiakin niin, että he voivat pitää kiinni budjettikurista ja uusia sitä ehkä viiden vuoden välein. Kaikkien osallistujien maiden sitten äh, valtioiden pitäisi, äh, heitä pitäisi pois se, että tätä voitaisiin äh, ulkopuolelle mennä. Siellä voidaan tietenkin miettiä roll of maturiteetti, velkakirjojakin lainovalla rahastosta ja tällä vaikutusta myös rahoitusvakauteen. Tämän lisäksi Tällä rahastolla olisi myös mahdollisuuksia ostaa velkakirjoja silloin, kun on kyse alle kahden vuoden maturiteista. Eli tässä saadaan vähän koko luokkaakin, kuten puheen totesin, niin että vähin 0,8 miljoonaa, ehkä 0,9-1,2 miljoonaa, Biljoona. Ja jos ajatellaan eurooppalaista valtiovarainministeriöä, niin se on ehkä korkeinta 1,8 biljoonaa. Mutta huomatkaa, että koko poliittinen valinta, jonka Euroopan valitsijat, päätöksentekijät tekevät, katsot, ottaa huomioon markkinan kehityksen. Ja totta kai tässä täytyy hallita myös moraalikatoa, olipa mikä järjestelmä tahansa käytössä, niin aina sillä moraalikatoa on mukana. Sitten oikeudelliset näkökohdat. Rahasto voisi tulla käyttöön ilman SEUTn muuttamista, mutta olipa mekanismi mikä tahansa, jolla estetään osallistujien rahoitusitsenäisyyttä, niin se olisi tietenkin ulkopuolella yhteistyötoimien, joita nyt SEUT sallii. Eli päätöksentekoprosessi yhteiselle suvereniteetille edellyttäisi kuitenkin hallituksen välistä sopimusta osallistuvien valtioiden kesken, ja se voisi perustua tietenkin EVM-malliin, jota on nyt jo koeteltukin. Mutta mitään vain mahdollista on saadaanko tällainen tekninen rakenne, niin se kyllä EU-asetuksen myötä voitaisiin luoda. Se perustuisi 352 artiklan seuteessa. Mutta tietenkin, jos tässä joudutaan uudelleen miettimään sopimuksia myöhemmin, niin ehkä voitaisiin ottaa myös tämä finanssipoliittinen sopimus, ja se olisi hyvä hetki myös miettiä tätä rahastoa SEUTn puitteissa. Sitten varsinainen mekaniikka, se on yksinkertainen ja sen täytyy olla yksinkertainen. Siellä on markkinoiden rahoitusta osallistuville jäsenvaltioille, eli sen verran kun tulee käteistä sisälle, niin täytyy käteistä mennä uloskin, se on yksinkertaista. Ja sitten valtiovarainministeriöt hoitavat tämän päätök, ja ovat vastuussa parlamenteilleen. Pääoma rakenne, vaatimaton, joka helposti saatavissa. Ja totta kai tärkeää, että meillä on myös säännöt, jotta ettei muuteta maturiteettia liian nopeasti tai liikaa. Ensinnäkin keskimääräisen velan elinkaaren pitäisi yli seitsemän vuotta ja ennen kaikkea tietty olla enimmäisprosentin määrä. Ja tässä tavoitteena voisi olla 25 prosenttia, korkeita 30-35 prosenttia, näitä täytyy vielä miettiä lukutasolla. No sitten pois jääminen, se on tärkeää. Jos saadaan tilanne, jossa tulee seuraamuksia, niin heidät suljettaisiin pois. Ei ole mitään järkeä taata velkaa, jos se on kestämättömällä pohjalla. Mutta siinä voisi olla kutsulainausmerkeissä, että osallistuisi EVM-ohjelmaa velkojen maksamiseksi. Takaajalla riski ei ole sen suurempi kuin se nytkään on EVM-sitoumuksessa. Ja näitä voisin myödä yrityksille ja luottolaitoksille, kuten yksilöillekin. Mitä mahdollisia tuloksia tästä sitten saataisiin? me saisimme turvallisia likvidejä, omaisuuseriä ja tässä pankkien valtioiden kytkös rikkoutuisi. Ainakin kolmanneksella voisi kadota heti. Ja kun voitaisiin luottolaatua kohentaa ja saada vähemmän kustannuksen rahoituksessa, niin voitaisiin politiikkakin saada kuljetettua läpi paremmin koko euroalueen. alueen Euroopan velkakirjoja voitaisiin käyttää luonnollisen omaiseränä myös pankeissa tai vakuuttajilla nykyiset asetukset jättävät rahoituslaitokselle vähän mahdollisuuksia kuin siirtäisi nämä uuteen järjestelmään. Ja sitten johtopäätöksiä. Ajatellaanpa erilaisia vaihtoehtoja. Ensinnäkin paras se on kiva ottaa ensin esille. 2015 vuonna, kun ajataan mitään kokemuksia, meillä on viidennestä ohjausjaksosta, se näyttää aika hyvältä, ja Tupackin toimii jo toisella kierroksella hyvin, niin minä uskon, että tämä antaa hyvää kokemusta myös rahaston käynnistämiseksi ehkä pienimmällä pääomalla. 2016 päästään eteenpäin ja kun aikaa kuluu, niin sitten otetaan päättää rahaston laajentamisesta niin, että vuotuisia päätöksiä tehtäisiin ja katsottaisiin aina ohjausjaksoa siinä, että katsotaisiin maturiteettia vuotta eteenpäin ja 2018 mennessä ehkä päästäisiin jo kaksi vuotta eteenpäin. Siinä vaiheessa todennäköisesti meillä olisi jopa kahden biljoonan mittaluokasta. Todellinen valtiovarainministeriö Euroopassa siis, se olisi 50 prosenttia korkeampi kuin mikä tahansa OMT niitäkin on tapahtunut. Totta kai se olisi hyvä kohde myös QElle, jos se on katsottu sopivaksi. Pitäisi miettiä myös huonompia vaihtoehtoja, mutta jos ajatellaan, että velka olisi yli 70 prosenttia, kun se on kuitenkin vielä aika haavoittuva kurille, niin kuitenkin näitä pohjalta voitaisiin tämä toteuttaa, mutta Varmasti myrskyjä on jatkossakin edessä, mutta tämä olisi kuitenkin askel kohti integraatio. Minä suosittelen tätä valiokunnalle. Eh, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Ja sitten toinen miespuolinen jäsen näistä asiantuntijoista herra Vihriälä Suomesta. Hän on Etlan johtaja. Olkaa hyvä. Seitsemän minuuttia. Uh, thank you, Madam uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä keskityn yhteen tällaisen järjestelmän näkökohtaan, josta on, joka on mainittu jo aikaisemmissa puheissa. Minä keskityn siihen kuitenkin hieman järjestelmäisemmin, nimittäin moraalikatoon. Jos riski ja, riskejä jaetaan yhteisellä liikkeisen lailla, niin se vaikuttaa päätöksentekijöiden käytökseen. Niissä maissa, jotka hyötyvät riskijaosta alempien korkokantojen kautta ja turvatun rahoituksen kautta, on vähemmän paineetta ryhtyä poliittiseen toimiin velkakestävyyden lisäämiseksi. Tällaiset toimet usein aiheuttavat lyhytaikaista haittaa ihmiselle ja sen takia politiikan, poliitikot luultavasti eivät käytä liikkumavaraa. Yes, thank you. Sure. Alors, merci. Voisitteko puhua hieman hitaammin? Kyllä voin. Joka tapauksessa on monia tapoja rajoittaa moraalikatoa. Periaatteessa voitaisiin tietysti ottaa käyttöön ennakkoedellytyksiä ja ottaa järjestelmän mukaan vain sellaisia maita, joiden julkisen, julkinen talous on vahvo. mutta tämä, nämä kelpoisuusehdot ehkä vähentäisivät myös velan yhteisöllistämisten hyötyjä. Tämä, tämä jättää kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin jäsenvaltioiden päätöksenteon valvonta EU-tasolla ja toiseksi taloudelliset kannustimet, jotka ovat yhteisen liikkeensä laskun järjestelmässä. Poliittisessa valvonnassa pääasia on se, miten syvä EU-toimivalta olisi tarpeen tällaisen huonon käytöksen ehkäisemiseksi. Nyt on otettu käyttöön EU:ssa ssa Ähm, tämän talouspolitiikan ohjauspaketin, budjettikuripaketin, finanssipoliittisen sopimuksen kautta ähm, talouspolitiikan ohjausjärjestelmä käyttöön, mutta emme tiedä, miten tämä järjestelmä toimii pitkällä aikavälillä. EU-tasolla e ei ole sitovaa toimivaltaa puuttua jäsenvaltioiden budjettiin. Jäsenvaltioilla on budjetin suhteen itsemääräämisvalta ja tämän muuttaminen vaatisi perussopimuksen muuttamista. Mm, moraalikadon vähentäminen ja taloudellisella kannustimella, sillä on monta muotoa. Esimerkiksi korkokantarangaistukset ja kannustimet voisivat, voisivat kannustaa tähän. Ja toinen tapa olisi markkinakuri ja toisaalta voitaisiin pitää yhteisöllistäminen vain osittaisena tai sitten voitaisiin ottaa käyttöön seuraamuksia, kun valtio ei pysty hoitamaan osaansa yhteisestä velasta. Yhteisen liikkeeseen laskun osallistumisen kieltäminen on hyvin haasteellista. Pääkysymys on, voidaanko sallia se, että jäsenvaltio laiminlyö velkamaksunsa, jos tällaiset jos tällainen aiheuttaa rahoitusmarkkinoilla ongelmia, kuten Lehman Brothersin tapauksessa, niin markkinakuri ei ole vakuuttava. kolme asiaa ovat tärkeitä, jos, jotta voidaan rajoittaa poissulkemisen seuraukset. Ensinnäkin ehdollinen talousapu ESM, EVMn malliin. Ja sitten toiseksi pankkijärjestelmän pitäisi olla tarpeeksi vakavarainen ja kestävä. Ja tähän ollaan puututtu pankkiunionin luo, luomalla, mutta, mutta edelleen ja pankeilla on paljon riskisaamisia velka, valtion velkakirjojen muodossa. Ja kolmanneksi sitten tarvittaisiin mekanismi velan uudelle, valtion velan uudelleenjärjestelyyn. Näiden mekanismien ongelma, niitä, tätä ei voi ratkaista yön yli. Me olemme siis sellaisessa tilanteessa, jossa ei luoteta nykyisiin Ähm, mahdollisuuksiin rajoittaa moraalikatoa. Sen takia raportissa todetaan, että pitäisi äh, kerätä enemmän kokemuksia talouspolitiikan ohjausjärjestelmästä ennen kuin tehdään mitään päätöksiä tämän suhteen. Eli pitää siis todellakin äm, olla varovainen ennen kuin otetaan käyttöön uusia järjestelmiä. Mielestäni on rei- oikein sanoa ja että myös asiantuntijoiden parissa mielipiteet moraalikadosta ja sen vakavuudesta eriävät. Jotkut eivät pidä sitä niin vakavana, eli nykyinen järjestelmä saattaisi jopa riittää moraalikadon rajoittamiseen ennen kaikkea, jos järjestelmä olisi pieni ja siinä käytettäisiin pro-rata-takauksia. Jotkut asiantuntijat taas pitävät moraalikatoa mahdollisesti hyvin vakavana asiana, mutta markkinakuria he eivät pidä oikeana vastauksena siihen. Oikea vastaus siis olisi, oli, olisi siis vahvistaa talouspolitiikan ohjausta niin voitaisiin vahvistaa jäsenvaltioiden talous- ja rahapolitiikkaa. Jotkut asiantuntijat sitten taas pitävät valtionvelan uudelleen järjestelymekanismia oikeana tapana rajoittaa moraalikatoa. Kiitos. Kiitoksia, herra Vihriälä. No niin, kuulimme kaikki asiantuntijoiden jäseniä. Sitten seuraavaksi kuulemme valiokunnan jäseniä, voidaanko keskustella aiheesta. Minä nyt toteaisin kaikille kollegoille, jotka pyytävät puheenvuoron, että kullekin on annettu viisi minuuttia. Voit esittää kysymyksiä. Ja sitten pitäisi ehkä sanoa myös, kenelle osoitatte kysymyksenne korkeintaan kahdelle puhujalle, niin että pysytään viiden minuutin rajoissa ensimmäisenä herra Jean-Paul Gauzes kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos rouva puheenjohtaja. Niin, että jatketaan vähän eri kielellä, puhunpa ranskaa. Ensinnäkin minä kiittäisin asiantuntijaryhmää laadukkaasta työstä, jota he ovat tehneet niin, että myös tänään ovat täällä kertomassa kaikkein olennaisimmasta tässä raportissa – minä onnittelen heitä, koska tämä on mutkikas aihe. Siksi minusta vaikuttaa siltä, että pitäisi pitää erillään tekniset kysymykset poliittisesta puolesta, kuka kallistuu mihinkin järjestelmän puolen velan yhteisvastuullistamiseen. Mielestäni tämä työ on onnistunut hyvin. Ehkä tällainen johtopäätös voidaan tehdä, koska viime kädessä kuitenkin aivan selvästi johtopäätöksistä käy ilmi, että velan todellinen yhteisvastuullistaminen edellyttäisi ennen kaikkea perussopimusten muuttamista, vaikka kyllä ymmärsi varsin hyvin, että on olemassa ikään kuin vaihtoehtoisiakin vaihtoehtoja niin, että tämä voidaan saada toimimaan nykyistenkin sopimusten puitteissa. Minä kuulin selkeästi myös sen, että jos tällainen yhteisvastuullistaminen tulee, niin se on juridisesti mahdollista, mutta se edellyttää tässä kuitenkin Euroopan taloushallintoa vahvistettaisiin. Ja se, että ajatellaan, mitä tässä nyt on toteutettu tuupakkia, sixpakkia, ohjausjaksoa, hallitusten välistä ohjelmaa ja niin edelleen, niin todellakin tiukasti sovelletaan myös. Ja mitä velvoitteita niistä koituu, niin jäsenvaltiot myös kantavat sen vastuun. Eli yksinkertainen ja samalla mutkikas kysymys. Yksinkertainen siitä syystä, koska minä haluaisin tietää, jos minä nyt olen oikein ymmärtänyt suosituksia, joita raportissa on, niin ja toinen osa kysymyksestäni niin liittyy siihen, kun ajatellaan, mitkä ovat tarvittavat edellytykset, jotta yhteisvastuullistaminen onnistuisi, niin sekin on, onko se vielä ajankohtainen aihe tänä päivänä? Kiitoksia. Kukahan vastaa tähän? puheenjohtaja ehkä, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kos- Kiitos oikein paljon edustaja Kosses tästä kysymyksestä. I think you um, fully... Ensinnäkin ihan nuo johtopäätökset olivat niitä, joita me ajattelimme ja olisivat pitkälle meneviä euroalueen osalta ja siksi vaatisivat myös pitkälle meneviä päätöksiä siinä mielessä, että lähdettäisiin sopimusmuutoksiin. Ja toiseksi, ennen kuin tähän suuntaan lähdettäisiin, tarvittaisiin paljon luottamusta, koska tämä vaatii luottamusta hallitusten kesken ja parlamenttien kesken myös, niin että ollaan valmiita kantamaan se riski, joka liittyy pitkän aikavälin velvoitteisiin, jotka syntyisivät molemmista näistä välineistä, tulisivat kunnioitetuksi myös tulevina vuosina, ei ainoastaan silloin, kun lähdetään liikkeelle yhteisen liikkeelaskun osalta. Sitten seuraava puheenvuoro. Ai niin, anteeksi, jos joku toinen asiantuntijaryhmän jäsenistä, pari minuuttia tässä on aikaa vielä. Jos joku haluaa vielä jotain sanoa, ei, ilmeisesti kiitos, eli sitten Seuraava puhuja, rouva Elisa Ferreira, SD-ryhmästä, olkaa hyvä. Merci, madame. Um, thank you very much to the group of... Kiitos paljon asiantuntijaryhmälle tästä hyvin kiinnostavasta ja syvälle menevästä alustuksesta. Valitettavasti me emme saaneet tätä tekstiä etukäteen, silloin olisimme päässeet menemään, menemään enemmän yksityiskohtiin. Ja näihin asiakirjoihin voisi joskus vaikea päästä käsiksi. Toivottavasti eh, voin pysyä siis vielä yhteyksissä, ellei tämän parlamentin kaudella, niin sitten seuraavan parlamentin kaudella. Toivottavasti tämä vuoropuhelu siis jatkuu. Vuoropuhelu ihan nyt alkaa tänään ja toivottavasti jatkuu. Haluaisin vielä muistuttaa ja viittaan tässä nyt äh, Rova Gertrud tumpel gugarellin puheeseen, että sanoitte, mistä puhuttiin kaksi vuotta sitten. Tämä asiantuntijaryhmä luotiin sen perusteella, että ennen kaikkea budjettikuripaketin esittelijät vaativat sitä, me siis vaadimme sitä, että budjettikuripaketin säännökset olivat jo niin rajoittavia, että ne, ne ottaisivat käyttöön makrotaloudelliset säännökset e, siihen asti, kuin jäsenvaltiot ovat maksaneet vähintään 75 prosenttia velastaan takaisin. Ja nämä, nämä olemassa olevat säännöt luovat aivan eri puitteet. Onko mahdollista, että euroalueen vakaus säilyy tällä velkatasolla ja tällä kasvuvauhdilla – Onko mahdollista, että euro vai onko mitään muita vaihtoehtoja, olisiko siis vaihtoehtoja jollekin ra- ratkaisulle, ratkaisulle, joka, lo, joka pitäisi yllä tämän budjettikuripaketin ja talouspolitiikan ohjauspaketin tiukan ehdollisuuden ja sitten korkean velkatason ja alhaisen perusylijäämätason. Me olemme valmistelleet nämä säännöt Ja nyt näitä sääntöjä sitten kuitenkin vesitetään. Ja sitten minua vielä ö, kiinnosti nämä rahaston siirtojärjestelyt. Miten tämä osittainen yhteisöllistäminen, josta herra Graham Bishop ja Agnes Benassigere puhuivat, miten Siis onko, olisiko mitään välimuotoja, jotka voisivat pienentää sen riskiä, että keinottelu alkaa uudelleen, keinottelu siis valtion velalla. Tämähän rikkoisi tämän suhteellisen vakauden, joka on nyt saatu aikaiseksi. Mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja olisi ja mitkä niiden vaiheet olisivat? No, osoititte sen ainakaan neljälle ihmiselle nyt. No kolmelle ehkä annan puheenvuoron. Herra Bishop ehkä ensin. Rovinasi. Thank you. Uh... Kiitos. Niin, ensinnäkin millä vauhdilla tämä voitaisiin toteuttaa. Minä olen ehdottanut että se on EEFM ja 352 artiklan nojalla EUTS, ja se oli toteutettu aika nopeastikin. Ehkä siihen tarvittaisiin ensinnäkin perussopimuksen elementin ratifiointi kansanparlamenteissa. Jos ajatellaan tästä eurovelkakirjajärjestelmää, niin kyllä se on aika yksinkertainen. Jos ajatellaan kuka tahansa toimija sen voisi toteuttaa huomisen mennessä. Mielestäni tämä on yksinkertainen ratkaisu teknisesti jo oikeudellisestikin. Iso poliittiselta vaikutukseltaan toki. Ja ainoa ongelma tässä on, että kuinka paljon siinä aikaa menee, niin se liippuu kansallisesta parlamentista. Jos tahtoa löytyy, niin velkakirjat voidaan panna liikkeeseen vuoden sisällä. Ja me ollaan jo, olemme siihen menossa. Suorat ostot ovat myös jo toiminnassa ja mielestäni se olisi myös hyvä keino saada vakauttaa markkinoille jo nyt. Madame vous voulez Haluatteko ehkä vielä jotain lisätä? Kiitoksia minäkin. Jos ajatellaan, niin tällaisia ei olemassa. Markkinat tästä eivät kyllä erehdy. Jos ajatellaan, ettei ole mitään preemiota, jos ajatellaan mitä nyt on ollut välineitä käytössä, ovatko ne luotettavia, niitä ei ole koskaan kyseenalaistettu kuitenkaan millään suunnalla – ei tässä ole mitään kiirettä määritellä mitään uusia välineitäkään. Eli jos nyt mietitään uusia välineitä, niin se johtuu siitä, että on omat epäilyt olemassa joissakin kohdin. Niin pitää paikkansa, että mitä välineitä meillä nyt on ollut pohdiskelussa. Tai siis mitä meidän piti miettiä ryhmässämme. Ne ovat kunnianhimoisia, kyllä, me keskustelimme ryhmässä eri vaihtoehdoista, vähän vaatimattomammistakin, että voidaan koetella niitä, päästä ainakin oikeaan suuntaan ilman, että kuitenkin kerta rysäyksellä horjutetaan tasapainoa. No yksi ehdotuksista raportissa on, että, ja Petras puhui siitä, että saan pienempi lunastusrahasto alle miljoonan joka jakaisi tasaisesti jäsenvaltioiden kesken velan, eikä velkaantumisen pohjalta tai PKT pohjalta. Eli sekin vasta tavallaan keskuspankinkin pääomaa. Kaikin tavoin se olisi ehkä tilapäinen, koska siinä voidaan maksaa takaisin. Siinä pikkuhiljaa likviditeetti pienenisi tietysti, mutta se on ikään kuin todiste siitä, että sitten vaikka maksatuslikviditeetti pienenee siellä. Se voisi auttaa myös, se olisi keino myös lisätä uskottavuutta, kuten täällä on todettu, että se voisi jälleen rahoituskustannuksia leikata jäsenvaltiossa. Ja ilman perustopimuksen muuttamatta pro järjestelmän avulla. Se on yksi vaihtoehto, ei ainoa, mutta yksi väliratkaisu, josta on keskusteltu. Haluatteko tekin ehkä De Mauro vastata jotain? Well, I can second very much what, uh, tukisin kovasti aina juuri sanomaa. Ehkä omin sanoin vielä vastaus ensimmäiseen kysymykseen, onko tämä vielä relevanttia. On osittain ei, koska tavallaan hätätoimet, joihin EKP ryhtyi, on vienyt vähän kiireellisyyttä tästä kriisin vastaista toiminnasta. Mutta toinen vastaus on kyllä, koska velkataakka on edelleen olemassa ja kuten mainitsitte, niin se kasvaa edelleen. Kasvunäkymät eivät ole kovin hyvät ja Tupakin vaatimukset ovat todella tiukat joidenkin maiden osalta. Ja ylivelkaisuudesta tulee silloin kasvun este Euroopassa. Siksi mahdollisesti on tällaiset menetettyjen vuosikymmenten uhat tässä ja siksi on kyllä kiireellistä – puuttua tähän velkaongelmaan ja velalunastusrahastossa on keskitytty tähän hyvin selkeästi. Ja näin, kiitos. Sitten seuraavaksi Alde, herra Tremosa. Merci beaucoup, madame la présidente. Viisi minuuttia teillekin. Um, just a brief comment on one minute. Niin ihan minuutin kommentti, vaan minulla olisi pari kysymystä. Kävin nämä johtopäätelmät, päätökset läpi, niin niiden perusteella eurovelkakirjat olisivat realistisempia kuin velan lunastusrahasto. Perussopimuksen muutoksia tarvittaisiin ja tässä poliittisessa tilanteessa uskon, että ilman mandaattia seuraavan parlamentin kaudella en usko, että muutoksia voidaan alkaa tekemään. Eli tässä tarvittaisiin, ähm, tarvittaisiin siis tiiviimmän yhteistyön prosessia ja hallitusten välisiä sopimuksia. Ennakkoedellytyksiä tarvitaan, eli minkälaisia ennakkoedellytyksiä tarkemmin. Esimerkiksi pitäisikö valtioiden vakauttaa budjetissa ensiksi vai ei? Oletteko sitä mieltä, että komission pitäisi puuttua jäsenvaltioiden budjettiin. Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, miten paljon komission pitäisi puuttua jäsenvaltion budjettiin tämän moraalikadon välttämiseksi. Ja sitten viimeiseksi, onko, oletteko saaneet komissiolta palautetta ehdotuksissanne? Ja viimeiseksi, jos eurovelkakirjat olisi otettu käyttöön ennen kriisiä, mitkä niiden vaikutukset julkiseen talouteen olisivat olleet? Voisitko arvioida niitä? Mitkä olisivat siis vaikutukset kussakin näissä maassa, jossa on pelastusohjelma ollut? Kuka vastaa näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin? puheenjohtaja ehkä. Thank you very much. Very difficult. Kiitoksia, on vaikeita kysymyksiä, mutta yritän vastata. Ensimmäinen kysymys, minkä tyyppistä ehdollisuutta tarvittaisiin. No mitä enemmän maita sitoisit toinen toisensa, niin sitä enemmän olisi valvontaa tai vakuutuksia siitä, että voidaan kyllä puuttuakin, jos ei mennä haluttuun suuntaan tai luvattuun suuntaan. Siksi yksi mahdollisuuksista on, että ei pitäydytä pelkästään kansallisen joka tilanteessa, vai pitäisi antaa ehkä mahdollisuuksia puuttua kansalliseen budjettipolitiikkaan, jos lupaukset on usein otteeseen rikottu. Ei vain pelkästään kerran, vaan että pitkään ollaan noudattamatta lupauksia. Mitä palautetta ei komissiolta vielä ole saatu? Olisi ihan kiintoista saada sellaista. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä myös komission asiantuntijoiden kanssa. He ovat toimittaneet meille myös sihteeritukea, mutta mitä palautetta ei ole vielä saatu. Säästöistä sitten kävimme hyvin kiivasta keskustelua siitä, olisiko mahdollista tehdä laskelmia mahdollisista säästöistä, mutta viime kädessä me halusimme vain kertoa suuntauksista, mahdollisista vaikutuksista. On hyvin vaikea ennustaa tulevan valtionvelan hinnoittelu, koska siihen liittyy monia tekijöitä. Eikä olisi kovin vakavimielistä ruveta määrällisesti kuvaamaan mahdollisia vaikutuksia. Kiitos. Herra Bishop, siitä vaan. Olkaa hyvä. Thank you. If I could just... Kiitos. Haluaisin kommentoida tuota eurovelkakirjakysymystä, eli tarvitaanko perussopimuksen muutosta. Minun ehdotuksessani niitä ei tarvittaisi ajan myötä, jos kaikki sujuu hyvin ja jos TFU avattaisiin muille ö, tarkoituksille, niin silloin ehkä pitäisi tehdä sopimuksen muutos. Mutta tämä hallitusten välinen sopimus siitä, miten paljon ähm, lainataan, se on sopimusten ulkopuolella ja, ja velanhoito äh, taho ja äh, kaikki nämä muut, ne voidaan kaikki hoitaa artiklan 352 alaisuudessa, eli ei tarvittaisi perussopimusten muutosta. Äh, Sitten seuraava puhuja EKRstä, herra Stricek, olkaa hyvä. Uh, thank you, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin, miten viehättävä muutos nyt täällä puheenjohtajan osalta ja annatte ehkä minulle vähän enemmän aikaa näin esittää kysymyksiä. No ei sentään. Kiitos oikein paljon kaikista näistä selkeistä esityksistä. Minulla olisi kolme keskeistä seikkaa, jotka tulivat esiin jollain tapaa jokaisen puheenvuorossa. Moraalikato, oikeudelliset vaatimukset, ja mahdolliset sopimusmuutokset. Suoraan avoimesti sanottuna ECRn kanta koko tässä kysymyksessä liittyy juuri näihin kolmeen seikkaan, joihin viittasitte. Ja pyytäisin vähän yksityiskohtaisempia kantoja mielelläni näihin kysymyksiin, mutta ymmärrän toki, että vastaukset riippuvat siitä, miten halukkaat jäsenvaltiot ovat luovuttamaan omaa toimivaltaansa sen ehdotuksen eduksi, josta te keskustelitte. Kysymykseni ei liity moraalikatoon ja oikeudellisiin kysymyksiin ja sopimusmuutoksiin, vaan kysymykseni kuuluu seuraavalla tapaa. Mitä tulee näihin ehdotettuihin eurovelkakirjoihin, joita voitaisiin pitää lyhyen maturiteetin velkakirjoina, voisivatkohan asiantuntijat, ehkä puheenjohtaja, vähän täsmällisemmin sanoa, minkälainen odotettu tuotto niillä olisi ja minkälaisia takuita tarvittaisiin, jotta ne olisivat uskottavia markkinoilla. Siinä kysymykseni. Kiitos. Kiitoksia. Ryhmän puheenjohtaja ehkä voisi vastata. Um, thank you very much. Kiitos. Tästä mahdollisesta eurovelkakirjojen hinnoittelusta haluaisin sanoa, että meidän pitää mielessä, että velkakirjojen lyhytaikainen rahoitus ei ole korkotasoltaan kovin erilaista, eli korkotasot ovat lähellä toisiaan. Vaikutus, odottava vaikutus ei olisi hinnoitteluun kohdistuva, vaan se loisi suuremmat velkakirjamarkkinat ja lisäisi markkinoiden vakautta. Tämä olisi siis välinen hyödyllisyysrahoitus toimissa. Ja ehkä voisitte vielä toistaa tuon kysymyksen toi, toisen osan. Niin vakuudet, äm, tämä rahasto tarvitsisi pääomaa laatunsa takaamiseksi ja se riittäisi. Me olemme myös puhuneet mahdollisista vakuuksista, joita annettaisiin, mutta olisi hyvin monimutkaista saada vakuuksia eri mailta, sillä ei ole todellakaan helppoa korvamerkitä verovaroja tällaiseen, joten pääoma evm malliin olisi ehkä suorasukaisin ratkaisu. Yes, if I could make a quick comment. Ehkä voisin lyhyesti kommentoida mahdollista tuottoa, kun ajatellaan, että ainakin puolet, ehkä kaksi kolmasosa velkakirjoista pienemmässä rahastossa olisi pankkien hallussa, eivät käytännössä, eivät jälleen rahoittaisi niitä EKPstä. Oikeastaan tärkeimpänä tuotolähteenä olisi EKPn toimet, olivat ne tahansa jatkossa. Kuvittelisin, että se olisi vaikutukselta vielä suurempi, ja kun se on esimerkiksi kahden vuoden maturiteetti, niin se olisi kuitenkin tuoton taustalla. Kiitoksia kovasti. Seuraavat puhujat. Ensin vihreiden ryhmästä herra Lambert. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kolme nopeaa kysymystä panelisteille. En tiedä kuka haluaa vastata. Ensinnäkin juridis-tekninen kysymys totesitte, että on joko velkakirja mahdollisuus, että tarvitaan 352 artiklan noudattamista sut e ja hallitusten sopimus. Mielestä Bishop juuri vastasikin, mutta en oikein ymmärrä, miksi tarvitaan hallitusten sopimus. Ja varsinkin jos ajatellaan tuomioistuimenkin päätöksiä. Sitten toiseksi, oletteko miettineet myös euro rates-tyyppistä mahdollisuutta, niin että saataisiin tasapainottelua enemmänkin ajatellen korkokantoja ja katsotaan kuka hyötyy mistäkin, kuka milläkin hinnalla. Ja sitten poliittisempi kysymys kolmanneksi. Minä elän reaalimaailmassa, missä olen huomannut, että suuret jäsenvaltiot eivät noudata taloushallinnon määräyksiä. Myös minä elän maailmassa, kuten totesitte, ainakin joku totesi siitä jotain, että kun ajatellaan velkaantumista astetta niin se on kasvanut päin, lähes kaikkialla. Toisin sanoen, minä haluaisin nyt tietää teiltä, mikä oli siis kustannut siitä, että näitä toimenpiteitä noudatettaisi. Niin sanotte, no on mielenkiintoista tehdä sitä sun tätä, mutta kun minä nyt kuuntelen teitä, niin ette haluta kuitenkaan mitään tehdä. Että kaikki suisi nyt hyvin, mutta mikä olisi Euroopalle kulut siitä, ei mitään toteutettaisi, kun ajatellaan velan yhteisvastuullistamista, onpa kyse sitten nykyisestä tulevasta velasta, jos ei mitään tehdä siis. Kiitos. Kiitoksia kovasti kolme täsmällistä kysymystä. Kukaan haluaa vastata? Kolme minuuttia jäljellä vielä. Maybe on this first question maybe what the second... Ehkä tähän ensimmäiseen kysymykseen. Toisen kysymys vastaa ehkä joku muu. Ensiksi siis, miksi tarvitsemme sääntelyn ja hallitusten välisen sopimuksen yhdistelmän koska EU-toimivalta Timo, toimivalta ilman sopimusmuutosta ei olisi riittävä tällaisen järjestelmän käyttöönoton. Ja siksi me äh, ehdotamme, että otetaan hallitusten välinen sopimus ja EU-säädös tai asetus käyttöön. Um, discuss me emme keskustelleet eksplisiittisesti tästä Eurorates-ehdotuksesta, mutta tietenkin tämä heijastelisi pitkälti samantyyppistä yhteistä toimintaa kuin yhteisen liikelaskun osalta ja olettaisin, että siinä olisi samantyyppisiä haasteita täytäntöönpanon osalta kuin yhteisen liikelaskun yhteydessä, mutta sitten viimeiseen kysymykseen, mitä maksaisi se, ettei yhteisvastuullisteta mitään? Vastauksena on se, että ei oikeastaan puututa siihen, ylivelkaantumisongelmaan, joka meillä on, ja nuo kustannukset voivat olla, olla kovin suuret. Matala kasvu hyvin pitkän ajan osalta voi luoda suuria kustannuksia. Onko yhteisvastuullistaminen ainoa tapa tässä? Ei se ole ainoa tapa mahdollisesti, mutta yksi väline. Ensimmäisen askeleen tulisi olla sopu siitä, että ylivelkaantuneisuusongelma on prioriteetti ja pitää löytää välineitä, jotka tehokkaasti puuttuvat tähän ongelmaan. Kiitos. No, No ei, se tietenkään sovi. No ihan kiva kaikki, mutta, mutta jos minä olisin vastannut kokeeseen ja olisin professorina tätä antanut arvostelun, että kovin pitkälle olisi päässyt, että pitää tarvita hallitusten sopimus, koska vaaditaan hallitusvälinen sopimus, koska sanotaan, että kun tarvitaan sopimus, niin tämä on vähän tautologista, kauhean erinomaista tämä ei ole. Selittäkää miksi, mitkä ovat sopimuksen asettamat rajat, jotka estävät tämän hyväksymistä Euroopan unionin asetuksella, piste. Mutta nyt kyllä reputitteko kesänne? Eiköhän herra Bishop voisi vastata, koska hän oli aika vaikuttavan oloinen ehdotus. Olkaa hyvä. Tai ehkä rouvan puheenjohtaja ensin. In the discussions of our Mikrofoni ei ole päällä. Told us. Yeah, lawyers have told us. Niin asianajajat ovat sanoneet meille, että nykyinen toimivalta perussopimusten puitteissa ei riitä tällaisen järjestelmän käyttöön ottamiseen, jos järjestelmä siis halutaan luoda, tarvitaan lisävälineitä ja sen takia haluttaisiin yhdistää hallitusten välinen, välinen sopimus yhteen artiklaan perussopimuksena. Tämä siis olisi lähtökohta, jonka avulla tultaisiin toimeen ilman sopimusmuutosta. Yes. Herra Bishop, ihmereseptinne. Niin minusta tuntuu, että keskeinen tekijä tässä on nyt se, että nykysopimuksessa puhutaan finanssi- ja politiikan koordinoinnista. Ja se, mistä minä puhun, on kunnon ehdotus osallistuvilta jäsenvaltioilta, joilla estetään – toista läskemästä liikkeelle lyhyen aikavälin velkakirjoja muuta kuin tilapäisen eurovelkakirjarahaston kautta. Ja käsittääkseni tätä ei voida tehdä nykysopimusten turvin. Siksi tällä hetkellä tarvittaisiin hallitusten välinen sopimus osallistujien kesken, jotta tämä olisi mahdollista. Että estetään siis tietyt toimit, joihin he tällä hetkellä voisivat ryhtyä. Tämä on tässä avainasemassa. Sir was Viimein annettu vastaus oli vähän täsmällisempi. Pääsitte läpi, mutta kollegan ei päässyt läpi, koska minulle todettiin tätä, tämä asia vähän liian lyhykäisesti. No se jää nähtäväksi. Ja puheenjohtajan mikrofonia. Merci, Astrid. Ja... Kiitos, Astrid. On esitetty jo monia konkreettisia kysymyksiä. Minä haluaisin nyt palata hieman poliittiselle tasolle – jo tämän vuoden alussa me valtuuskunnan kanssa kävimme kriisimaissa ja minun vaikutelmani oli sellainen, että tilanne on tällä hetkellä sellainen, että ajan myötä siitä tulee poliittisesti räjähdysherkkää. Esimerkiksi velkaantuneisuuden suhteen Portugalissa ja Kreikassa tilanne on hyvin vaikea. Eli siksi jokin vaihtoehto pitää löytää, joten ähm, minua ilman ihmetyttää tämä tällainen epäily. Mielestäni tälle ehdotukselle ei ole vaihtoehtoja, meidän pitää löytää ratkaisuja. Tai sitten kysymys kollegoille, mitä vaihtoehtoja olisi, jos nämä instrumentit, joita täällä on ehdotettu, eivät ole toteuttamiskelpoisia. Ja sitten Monet puhuivat täällä vääristä kannustimista. No olen samaa mieltä, pitää huolehtia siitä, ettei luoda vääriä kannustimia, mutta toisaalta useimmissa kriisivaltioissa ja ylivelkaantuneissa maissa velkaantuneissa ei voida, tai ylivelkaantuneisuus ei johdu välttämättä vastuuttomista poliittisista toimista, vaan myös pankkisektorista. Tässähän on kyse paljon monimutkaisemmasta tilanteesta. Kaikki, kaikki vaikuttaa yhdessä, joten ei voida typistää tätä koko kysymystä väärin kannustimiin. Eli haluaisin kysyä, mitä vaihtoehtoja olisi, jos ei haluta mennä tähän suuntaan? Maybe, maybe. Ehkä muutkin ryhmän jäsenet voivat vastata. Vaikea poliittinen tilanne juontuu siitä, että nyt on uusistuksia toteutettu ja poliittisia reunaehtoja on hyväksytty. Tämä selittää vaikean tilanteen, mutta yhteisen liikkeeseen laskun myötä ei voida päästä eroon tällaisesta finanssipolitiikasta, jota on pari vuotta toteutettu. Se on harhaa. Yhteinen liikkeeseen lasku voi lieventää kipua sopeutumisprosessissa, mutta ei se kokonaan hävitä kipua. Ja mitä vaihtoehtoja on? Yhteisen liikkeeseen laskun välineet eivät ole mitään ihmeratkaisuja. Ne täytyy nähdä yleisessä puitteissa. Myös ajatellaan myös poliittista sopua, joka voidaan ehkä saavuttaa suunnasta, mihin asti mennään yhdentymisessä. Euh, Minä vastasin myös parin kysymykseen. Ensinnä, jos ei mitään toteutettaisi, mitä se maksaisi, se liittyy nykytilanteeseen sekin, ja se on aika kestämätön. Ehkä jos saadaan vähän lihaa luitten ympärille, että jos ajatellaan mikä on velkakriisin hinta, jos vielä euroalueita yhtäkkiä tulisi esille, mikä olisi kustannus, se voitaisiin todennäköisyydellä ker, ker, kerros vanna ja katsoa, mikä se olisi, mitä ehtoja pantaisiin ja mitä välineitä meillä nyt on käytössä – E ja suorat ostot ja niin edelleen. Käsitteellisesti tavallaan se on helppoa, mutta sitten on kyse arviosta. Kriisin kustannus on varmaan tänäkin päivänä erittäin korkea. Varmastikin, jos uusi kriisi tulisi eteen jossain euroalueella, niin varmasti tulisi bailout mitä kiireellisimmin, joka ei toteutu kauhean läpinäkyvästi. Ja kustannus varmasti vähenee sitä myöden, kun pankkiunioni kehittyy. Kriisin kustannukset varmasti tulevina vuosina on pienempi, kun se nyt on niin korkea. Mikä todennäköisyys on sitten tällaisella kriisillä? No se on arviointikysymys. Ja siihen liittyy moni asia, Asiavaltioiden käyttäytyminen, mutta mahdollinen kasvukin eri jäsenvaltioissa. Se on, kaikki on nyt hämäränpeitossa tällä haavaa. Tämä raportti täytyy nähdä myös ajatusten lähteenä että jos tällainen vaara lähenee, että ollaan ainakin valmiina ja varautuneita, että pitää olla kuitenkin varovainen, kun katsotaan, mitä tietyllä tietyllä välineellä on kustannuksia, eikä niitä voida verralla välttämättä. Että jos kaikki maksaisivat velkaansa ja kaikki pääsisivät kasvusta kiinni, ja se on ehkä liian ruusunen ajatus, että sitä voitaisiin käyttää vertailuarvona pitäisi miettiä sellaisia vaihtoehtoja, jotka ovat vähän huonompia jokainen. Ja mitä raportissakin nyt on ehdotettu, niin ne ovat sellaisia, jotka eivät ole kustannuksettomia nekään. Siellä on tietenkin myös moraalikanon vaaraa, mutta kyllä muutkin ratkaisut ovat kalliita. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia. Ja nyt olemme siinä tilanteessa, että kaikkia aika puitteita ei käytetty täällä on vielä neljä käyttämätöntä viittä minuuttia kansanpuolueelle. Minä kerron vielä, ketkä ovat listalla. Kansanpuolueesta Rove Tyson, herra Antolin Sanchez Presedo SD-ryhmästä, sd SDstä Henki, Rova Pereskin sieltä ja Ules mit Aldesta. Onko vielä joku muu halukas? Tässä olisi vähän aikaa jäljellä vielä. Kansan puolesta ehkä, herra Giegold ehkä, No, no minäkin panen oman listani, nimeni listalle kansanpuolen puolesta. Ja nyt jatketaan, kuten nytkin, viiden minuutin siivuin. Rova Marian Taisen ensin. Ja, Kiitos paljon puheenjohtaja. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka ovat raporteineet antaneet meille tätä tietoa. Mutta nyt syntyy sellainen käsitys, että tämä ei ole vielä ihan selvillä tämä koko asia. Moraali, kato, tässä tarvitaan enemmän kuria, mutta luottavatko jäsenvaltiot toisiinsa siihen, että kuria noudatetaan? Tätä on nyt vaadittava uuden talouden hallinnan kautta six-pack, two-pack ja finanssipoliittinen sopimus. Ja täällä nyt mainitaan näitä samoja suuria summia, kun muutama vuosi sitten suurista rahamääristä on siis kyse. Eli ei voida sallia mitään oikeusepävarmuutta tässä, vaan pitää olla oikeusvarmuus ja luoda tällaisia välineitä yhteisötasolla, eikä sekään tunnu nyt vielä itsestään selvältä. Minulla olisi kysymys asiantuntijoille, ja jokainen voi vapaasti vastata sieltä onko nyt parasta lähteä tästä nykytilanteesta sellaisen pehmeän järjestelmän kautta, että yhteisvastuullisestaan vähän. Onko tämä nyt poliittisesti paras mahdollinen ratkaisu, johon lyhyellä aikavälillä päästään, vai sanotaanko, että jos ei tässä mitään parannuksia tapahdu, niin joudutaan ihan perinpohjaisesti muuttamaan asioita, luomaan tällainen rahasto oikeudellisesti – vakaaksi ja silloin ehkä joudutaan käyttämään vähän enemmän aikaa tämän luomisen, jotta siitä saadaan pysyvä ratkaisu. En oikein usko, että voimme lähteä tällaisen hankkeeseen lyhyellä aikavälillä, kun se pitkällä aikavälillä on varmasti ihan tarpeen, mutta meidän pitäisi käyttää paljon enemmän aikaa tähän. Ja mitä nyt asiantuntijat pitävät tarpeellisena? Pitääkö jotain tehdä lyhyellä aikavälillä vai ovatko he nyt sitä mieltä, että meillä olisi kyllä mahdollisuus ensin toteuttaa nykykuritoimia ja sitten katsoa, voitaisiinko saada parempi rahasto, jotta päätäisiin eteenpäin, jotta se voisi olla myös tehokas toimissaan. Toinen kysymykseni kuuluu, ovatko asiantuntijat kaikkien tutkimustensa ja kaiken osaamisen pohjalta sitä mieltä, että olisi olemassa myös toisenlaisia vaihtoehtoja. Onko sellaisia asioita, joita ette vielä voineet tutkia niin tarkkaan. Onko tällaisia kolmansia mahdollisuuksia, vai onko tässä todella kyse joko velan lunastusrahastosta, neurovelkakirjoista tai sitten ei mistään kiitos. Regarding the first question. Ensimmäiseen kysymykseen sanoisin, että jos muistamme, miten monta vuotta rahaliiton luomiseen meni, eikä sittenkään kaikkia näkökohtia otettu huomioon, niin ajattelisin, että kyllä tarvittaisiin enemmän aikaa tällaisen näin ison muutoksen tekoon. Ja toiseksi tämä yhteinen avustuskapasiteetti, mehän puhuimme, me puhuimme lyhyesti yksityistä välineistä, nämä olisivat markkinaratkaisua, markkin, jos siis markkinat loisivat välineitä, jotka yhdistäisivät valtion velkaa eri maista. Tämä olisi yksi mahdollisuus, jota, joka voitaisiin ottaa huomioon. Emme syvällisemmin tästä puhuneet, mutta kollegat voivat ehkä vielä kommentoida. Herra Virjälä. Uh, thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti oli kysymys siitä, pitäisikö toimia nyt vai odotella, katsoa, miten nykyinen hallintomekanismi toimii. Se on riskaavelia molempiin suuntiin, jos ei nyt ryhdytä toimiin. Vaarana on, että velkarasitus aiheuttaa pitkän aikavälin ongelmia Euroopan kasvulle, varsinkin jos tulee muitakin shokkeja matkan varrella. Jos ajatellaan ylijäämää joissakin maissa, eli kyllä siellä on riskejä sielläkin suunnalla. On hyvä pitää mielessä, että mitä toimia moraalikadon osalta sitten tehdäänkin, niin ne täytyy olla paikallaan, kun jotain yhteisvastuullistamista otetaan käyttöön. Jos niitä jälkikäteen sitten yhteisvastuullistetaan tai oikeastaan, niin se on kovin vaikeaa, niin kyllä sanoisin, että jos haluaa nyt käynnistää tämän, niin on mieltävä koko paketti. Thank you. Um, I, I can foresee... Kiitos. Ehkä voitaisiin vaiheittaa nämä tapahtumat. Ensiksi otettaisiin, otettaisiin tilapäinen eurovelkakirjarahasto, se olisi helppoa ja nopeaa. Ja sitten jonkin ajan kuluttua, jos sopimuksia päätetään muuttaa, niin sitten voitaisiin ottaa käyttöön velan lunastusrahasto. Yksi elementti, joka pitää pitää mielessä, on markkinakuri, joka pätisi pankkeihin ja esimerkiksi henkivakuutusrahastoihin, jotka, joilla on valtion velkakirjoja. Eli tämä valiokuntahan on päättänyt 25 prosentin riskisaamisrajasta. Jäsenvaltiot taas ähm, ne 50 prosenttia ähm, ähm, lainaavat alle kahden vuoden erääntymisajalla ja sitten 100 prosenttia yli kahden vuoden, eli yli 150 prosenttia. Tämä pitää siis muuttaa tämä nollariskipainotus on yksi komponentti tästä. Tämä olisi yksi väline, jolla voitaisiin pakottaa valtiot noudattamaan markkinakuria. Eli jäsenvaltiot eivät voisi vain, äh, voisi vain äh, tunkea velkaa paikallisiin pankkeihin, vaan joutuisivat vakuuttamaan myös muiden maiden investoijat. Se olisi hyvin vahva markkinatesti. Eh, I wanted to mainly... Uh, Minä halusin lähinnä vastata kysymyksiin vaihtoehdoista. Pohdimmeko vaihtoehtoja tämän raportin mandaatin puitteissa? Ihan lyhyesti katsottiin vaihtoehtoja, mutta tämän selvästi tärkeä kysymys. Haluaisin mainita, että vaihtoehtoja totta kai on sille, että yhteisvastuullistetaan velkaa, siis yhteisvastuullistaminen tai joku muu tapa, joka vaikuttaa korkoihin, on pitkän aikavälin suunnitelmaa vaatia. Esimerkiksi jo pörssien kautta, ja näin pitäisi korvamerkitä osa tulosta, tuloista koordinoidusti kaikkialla. Tällainen ehdotus on tehty ja siihen ei välttämättä liittyisi EKPn toimia. Voi olla muitakin mahdollisuuksia muuttamalla rakennetta yksittäisten jäsenvaltioiden velan osalta ilman yhteistä liikkeeseen laskua, joten Kyllä mielestäni on tärkeää nähdä, että on olemassa vaihtoehto. Ei tässä niin ole, että ei ole mitään vaihtoehtoja. Ah, just a compliment on alternatives. Niin, vaihtoehtoista vieressä Ananen Ryhmässä me keskustelimme myös minun tekemästäni ehdotuksesta, joka täydentäisi, täydentäisi EVM, että siellä olisi tiettyä pakollisuutta näissä. Ja se ja se ottaisi nämä luotot suoraan EVM. Ja hetki, jonkin ajan kuluttua EVM-ohjelma muuttuisi pakolliseksi. Meillä olisi kriisinhallintaväline. Se oli, olisi ikään kuin hätää eurovelkakirja väylä nykyisestä järjestelmä kohti EVM. No. Sitten seuraavaksi seuraavat puhujat, herra Sanchez Presedo SD-ryhmästä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä esittelystä. Minä nyt haluaisin sanoa teille, että olisi ollut kiva, että olisi ollut tilaisuus, että olisi voinut näitä ajatuksia muuta ennen kuin saada loppuraportti. Varsinkin täällä parlamentissa olisi hyödyllistä, että olisi me olisimme voineet esittää omia huolimme jo ennen loppuraportin esittämistä. No mitä sitten tulee perusteluihin ajatella moraalikatoa, niin voi olla, että tämä on vähän vähentynyt tämä vaara, mutta edelleen makrotalouden tila on hyvin keskeisellä asemalla ja sen kestävyys ja kuinka suuri on velkaa, kasvu on heikkoa. No, ne ovat tärkeitä kysymyksiä, myös valtionvelka edelleen. Siellä tarvitaan muitakin varoja kuin pelkästään valtionvelkoja, jotta velkaa voidaan lieventää. Totta kai meidän käyttää turvallisia omaisuuseriä, säästöjä, niin että voidaan ehkä vahvistaa rahapolitiikkaa silloin, kun on inflaatioriski olemassa. Tarvitaan uusia vaihtoehtoja. Aina on ollut niin, että makrotaloudellinen kestävyys on tärkeällä asemalla. Aina sitä on tietenkin katsottu vain tilapäisesti. Nyt tilanne on kuitenkin se, että kaikki tämä vaikuttaa vielä velanhoitoon. hoitoon. Toiseksi, moraalikato. Aina täällä puhutaan mahdollisesta moraalikadosta, mahdollisesta opportunisesta käyttäytymisestä, mutta euroalueen järjestelmä on murtunut jo ja sitten nähdään, mitkä ovat vaikutukset tässä ollut kaikille. Eli tässä täytyy löytyä vastaus tähän ongelmaan. Minä haluaisinkin tietää vähän enemmän siitä, minkälaisia ehtoja olisi tässä finanssipoliittisessa ohjelmassa, sopimuksessa, mitä siellä reunaehtoja tarvitaan, että voidaan hallintoa makrotaloudessa vahvistaa. Ja sitten toiseksi, mikä on tästä tie eteenpäin. Tässä on puhuttu eri vaihtoehdoista. Ja pitkällä aikavälillä uskoisin, että tässä tarvitaan kaikkea ennaltaehkäisy varten välittömästi jotain – ja kuitenkin täytyy toimia tasapainoisesti, mutta tässä tarvitaan välittömästikin ratkaisukeinoja, mutta tässä täytyy pitkälläkin aikavälillä miettiä asioita kestävämmältä pohjalta. Siksi olisi hauskaa tietää, oletteko miettineet myös finanssikapasiteettia ajatellen Euroopassa, sillä ehkä ratkaisin paljolti näitä ongelmia. Kukahan haluaisi vastata? näihin kysymyksiin? Madame la Présidente. Rouva puheenjohtaja. Zu Ihrem ähm, ersten Punkt. Tuohon ensimmäiseen huomioon siitä, mitä määräaikaa meillä on tässä nyt mielessämme, tai niin ehkä minun pitäisi kuitenkin edelleen puhua englantia. Tässä kriisissä oli, on, ongelma oli se, että yhdentyminen oli, ei ollut valmista, rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen ei ollut mennyt tarpeeksi pitkälle ja tämä vaikutti niin, että pankkijärjestelmät ja valtion rahoitusjärjestelmät olivat hyvin ö, y, tiukoissa liitoksissa toisiinsa ja tämä johti kriisiin. Eli pitäisi eriyttää enemmän valtion rahoituksessa. Tämä johtaisi myös siihen, että koko rahoitusjärjestelmä olisi vakaampi. Eli rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen ja rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen kansallisten rajojen yli on aivan keskeistä. Ja sitten kysyttiin, miten nopeasti voitaisiin luoda ratkaisuja. Velan yhteisöllistäminen on iso askel, eikä sillä pitäisi tehdä kokeita, mutta meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että tällä hetkellä meillä on jo yhteisöllistettyjä riskejä esimerkiksi EVMssä tai sitten Euroopan investointipankin pääomassa. Sielläkin käytetään riskinjakoa ja nämä kokemukset pitäisi ottaa huomioon, niistä pitäisi ottaa opiksi. Kiitoksia Rova Benessi. Just as a compliment, uh, i, i. Ihan täydentävästi vain ryhmässä ainoastaan keskusteltiin näistä vanhoista omaisuuseristä. Sitten on toinen ajatus, jossa katsotaan vähän pidemmälle, että päätetään euroalueella makrotalouden riskin jaosta euroalueen tasolla. Yksi kysymys, joka on hyvin tärkeä Euroopan parlamentille, on se, miten paljon poliittista tilaa on onko tilaa näille kahdelle ajatukselle, tai miten nämä kaksi hanketta täydentäisivät toisiaan. Minulla ei ole tuohon vastausta. Suurista summista on kyse, joten varovainen tässä tulisi olla, kun keskustellaan näistä vanhoista omaisuuseristä tai heikkolaatuisista, niin pitää ajatella, minkälaisen pohjan haluamme yhteistyölle, jos haluamme finanssipoliittista kapasiteettia luoda joka liittyy myös tietenkin solidaarisuuteen. Ähm, ähm, ehkä yksi huomio finanssikapasiteettiin, se liittyy myös siihen, mitä se on pitkällä aikavälillä vakaa valtion ajatus euroalueella ajatellaan, että pääsemme näistä heikkolaatuisista eroon, minkälaisia vakausmekanismeja pitäisi olla käytössä jatkossa, kuinka paljon se pitäisi olla keskitettyä ja kuinka paljon kansallisella tasolla. Finanssikapasiteetti on totta kai yksi mahdollisuus, jotta voidaan osoittaa, mitkä riskit ovat pitkällä aikavälillä. Mutta tähän ehkä voitaisiin miettiä myös velan saneerausta niin, että siinä olisi mukana myös kansallinen taso ja saataisiin aikaan myös finanssipoliittista kuria kansallisella tasolla aikaan. Se voisi olla aika vakauttava myös, myös yhtenä puolustuslinjana ajatellen kaikkia taloushallintotoimia, joita on otettu käyttöön, jos se oikealla tavalla rakennetaan. Ei tietenkään niin voi sitä rakentaa, että välittömästi tulee myllerrystä, vaan suunnitella niin, että maat ovat alle viitearvon ja, ja siksi heitä kannustetaan jäämäänkin alle viitearvon, jonka yli tapahtuu siis sanerausta. Eli tässä yritetään pari eri tekijää. Lyhyesti kyllä siihenkin puutumme keskusteluissamme. Kiitoksia kovasti. Ja sitten kansapuolestakin vielä joku, herra Langen. Hänenkin voit panna tänne listaan mukaan. Minulla olisi lyhyt kysymys. Mehän pankkien oman pääoman säännösten ja Basel-säännösten puitteissa keskustelimme aina siitä ja moitimme sitä, että valtion velkakirjoilla on riskitekijä nolla. Tämähän on ongelma esimerkiksi ollut etelä-eurooppalaisissa pankeissa. EKP, EKP Draghi ei ole siis ähm, vähentänyt tätä riippuvaisuutta, vaan lisännyt sitä. Nyt sitten kysymys, tämä ehdottomainen järjestelmä, kärjistäisikö se tätä ongelmaa vai helpottaisiko se tilannetta? If you would uh, create other... Jos luodaan järjestelmä, jossa sekoitetaan eri riskitasoja, niin silloin on tämä riippuvuusongelma – valtion rahoituksen ja pankkien investointien osalta pienentynyt. Mutta pitäisikö riski painottaa nollalla valtion velkakirjoja, niin jokainen järjestelmä tarvitsee yhden tällaisen turvallisen ankkurin ja jonkinlaisen päätöksen siihen, miten riskejä arvioidaan. Tiedätte, että nollariskipainotus riskipainotus valtionvelkojen osalta on globaali konsensus, ei mikään eurooppalainen keksintö. Jos Euroopassa yksinomaan luovuttaisiin tästä periaatteesta ja painotettaisiin eri riskein eri valtioiden valtion velkakirjoja, niin tämä luisi epävakautta järjestelmään. Ja tätä kautta syntyisi riski jälleen se, että vakaus, johon pyritään ponnistaen, olisi jälleen uhattuna. Äh, das ist, zwar richtig, wie No tämä on totta. Sanoitte, että on kansainvälinen sopimus olemassa, mutta se on aika nuori, uusi. Ähm, kun amerikkalainen rahoitusmarkkinan filosofia löi läpi, niin silloin tämä, tämä syntyi. Ja lyhytaikaisuus on tietysti oikein, lyhytaikaisesti on oikein, että pankkijärjestelmä saattaisi romahtaa, mutta keskipitkällä aikavälillä kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä pitää muuttaa äm, siis riippumatta velkaantuneisuudesta, mitä mutta euroalueella. No myöntäisin sen, että olisi tärkeää, että saadaan järjestelmä, jossa varoituskellot kilkahtavat vähän aikaisemmin kuin menneisyydessä. Ja tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että kiinnitettäisiin huomiota hyvin tarkkaan, kun liian suuria vajeita valtioissa syntyy ja oma vakaus on näin uhattuna. Varmasti aiheesta voidaan keskustella. Pohtia siitä, miten paljon pelivaraa annetaan tässä pankeille, mutta tärkeää on myöskin se, että määritellään tai tiedetään lopulta kenen käsissä valtion velkakirjat ovat. Tulevaisuudessakin on tarpeen näitä velkakirjoja käyttää ja osa niistä varmasti jää pankkien käsiin, myös muidenkin investoijien, totta kai omien kansalaisten tai vakuutuslaitosten tai rahastojen. Tärkeää on, että ajoissa rakennetaan sinne varoituskellot, jotka voivat soida ajoissa – 15 vuoden ajan nyt näin ei ole ollut ja siitä on nyt opittu jotain, erityisesti tässä taloushallintopaketin kautta. Rova Menasi, herra Bishop, lyhyesti. Ja lyhyesti. Vaihtoehto sillä, että odoteltaisiin vielä näitä velkakirjoja, ajatellen taseita, ajatellen altistumismääräyksiä nimessä mitassa, niitä voidaan täytäntöön panna asteittain. Ne voitaisiin ottaa käytön euroalueella ongelmana. On tietenkin se, että pankkien kohdalla on sitten samat säännöt kaikkialla maailmassa. Että tarvitaan tietenkin hyvin diversifioituja salkkuja kaikissa suurissa pankeissa. Yes, the, uh, what I would... Niin, minä sanoisin, että nämä HLGAat. Nämä omaisuuserät olisivat eurovelkakirjojen muodossa ja se olisi likvidein omaisuuserä sitten euroalueella. Tämän lisäksi, jos pankeilla on pitkäaikaisia velkakirjoja, niin eikö niiden pitäisi suoraan sitten lainata kuluttajille ja yrityksille? Eli meidän pitäisi ottaa käytön väline, sille, että pankit eivät pitäisi liikaa velkakirjoja ja, ja tämä sitten, tämä velka myytäisiin eteenpäin esimerkiksi vakuutusyhtiölle. Ensimmäisen, ensimmäinen asia olisi se, että turvataan pankit niin, että niillä on korkealaatuisia likvidejä omaisuuseriä. Eli niillä olisi siis jäsenvaltioiden eurovelkkirjoja. Kiitoksia. Sitten Rova Povimatta, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ryhmän puheenjohtajaa ja jäseniä. Kolme seikkaa. Ensinnäkin liittyen Vili Lambertsin kysymykseen Nimittäin kun te olette esittäneet edetä niin, että olisi hallituksen välinen sopimus, jotta voidaan koko paketti hyväksyä, niin onko se sen takia, että voidaan nopeuttaa koko prosessia sen sijaan, että muutettaisiin perussopimusta? Se on paljon mutkikkaampi juttu. Se veisi enemmän aikaa. Toiseksi liittyen myös teidän johtopäätökseenne loppuraportissa. Olen muuten lukenut sitä tarkkaan, nimittäin että ohjelmalla maat, jos jäisivät tämän rahaston ulkopuolelle, voisivat ehkä noudattamaan vielä tiukempia ehtoja, jos haluavat rahoittaa itseään suoraan markkinoilta. Te esitätte, se nyt ei välttämättä ole alkuraportin hengen mukaista, tässä on ihan hyvää suuntausta kuitenkin niin, että ohjelmamaat, tai siis niiden pitäisi tulla rahastoon sitten, kun ovat ohjelmistaan lähteneet. Tämä on varmasti ihan oikea-aikainen huomio ohjelmamaiden kohdalla. Irlanti on jo eron päässyt ohjelmasta, Portugalikin kohta pääsee, ja te tiedätte, että on käynnissä keskusteluja Kreikan velan kestävyydestä. Se tulevien kuukausien aikana hoidetaan. Minä kysyisinkin teiltä ja ajatellen nyt tätäkin keskustelua ja te olette tätä analysoineet. Tai mitä välineitä olette esittäneet, myös ajatellen oikeudellisia reunaehtoja. Mitä voidaan ja pitäisi teidän mielestänne tehdä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, jotta saataisiin aikaa velan hoidossa kestävyyttä noissa maissa ja se helpottaisi heidän pääsyään markkinoille. Ja vielä edullisuudesta yksi juttu. Te sitten sitä, että tarvitaan tiukat ehdot lunastuks sopimuksen yhteydessä. Meillä on kyllä tiukemmat ehdot alle uutta taloushallintoa, finanssipoliittinen sopimus. Eli mietinpä vain, eivätkö nämä riitä välttyäksemme moraalikadolta. Käsittääkseni euroalueella aina on menty eteenpäin niin, että tässä on käytetty porkkana ja keppiä. Mutta nyt ollaan vailla porkkanaa. Kiitos. I, I guess the, the carrot, if you want to call it like that, uh, is the joint issue. Niin, porkkanahan tässähän on tämä yhteinen liikkeeseen lasku. Eli siis nämä velkaantuneet maat hyötyvät eniten, mutta tietysti riskejä on tällaisessa yhteisvastuullisen takauksen järjestelmän riskit ovat suuria. Me emme keskustele tässä valiokunnassa, mutta raportissa olemme kyllä käsitelleet myös sitä, että on myös kansallisissa perustuslaissa ja perustuslaki tuomioistuimissa rajoja sille, mitä sallitaan. Ja tämän näkökohdan takia tämä on myös vaikeaa. On tärkeää tietää, että takuut ovat juuri riskien lisäämiseksi luotuja. Ähm, ja sitten kysymys oli, että onko takuita jo tarpeeksi. No, e, emme tiedä, kuten Vesa sanoi omassa esitelmässään, meidän pitää kerätä kokemuksia, jos siis haluamme sanoa, sanoa, että tämä talouden ohjausjärjestelmä, jonka tämä parlamentti ja komissio on hyväksynyt, jos se on riittävä, niin silloin meidän pitää ensiksi kerätä enemmän kokemusta siitä. Entä sitten aikataulu, jos halutaan edetä nopeasti, niin silloin hallitusten välinen sopimus olisi ainoa tapa, mutta sehän on tietysti myös vaikeaa. Ja sitten kysymys maista, jotka ovat ähm, EVM-IMF-ohjelmassa sopetusohjelmasta onnistuneet ja lähteneet tästä ohjelmasta, niin periaatteessa jokaisessa maassa, jossa ei ole ongelmia velkakestävyyden suhteen, tarkoittaa sitä, että, että ehkä velan lunastusrahaston kautta saataisiin apua, mutta kuitenkin valtio joutuu maksamaan kaiken velkansa takaisin. Eli ei olisi järkevää ottaa mukaan sellaisia maita, joiden velka jossain vaiheessa pitäisi uudelleen järjestellä. Ne ovat nimittäin sellaisessa tilanteessa, ähm, jossa niiden perusylijäämä tulee olemaan kestämätön. Mutta talouden sopeutusohjelma maiden maiden tulisi voida käyttää velanlunastusrahastoa. Ja sitten konkreettinen kysymys, mitä sitten tehtäisiin EVM-ohjelman äm, loppuvelalle? No se pitäisi tietysti ottaa huomioon, koska tämä kyse on eurooppalaisesta vastuusta. Kysymys oli pitkä ja vastauskin, ja nyt aika meni umpeen. Mennäänpä seuraavaan kysymykseen, Rouva Vermons Peres madame la Kiitos rouva puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, hyvät ryhmän jäsenet, kiitos raportista, jota me odotimmekin suurella uteliaisuudella, suurella ruokahalulla sanoisin. Kolme kysymystä. Ensinnäkin, kun ajatellaan johtopäätöksen toista virkettä, ajatellaan minkälaista suuntaa tässä annetaan, että ole vielä kokeiteltu riittävästi taloushallinnon uudistusta, jotta voitaisiin päättää jatkotarpeista, esimerkiksi yhteisvastuusteellistamisesta, niin tämä jättää hämmennyksen valtaan. Nimittäin, jos nyt olen katsonut näitä lukuja, jos voin uskoa näitä lukuja, joita Brykelkin on julkaissut liittyen työttömyyteen ja se, että se on säilynyt niin korkealla, olipa kyse sitten Euroopan unionista kokonaisuudessaan tai euroalueesta, niin me tiedämme mikä suuntaus on, että se ei ole muuttanut suuntaansa. Eli enemmän pitäisi tehdä, en, onko se nyt sitten porkkanasta kiinni tai jostain muusta, mutta meidän täytyy jotenkin tasapainottaa tilannetta ja taata se, että solidaarisuuden edellytykset ovat todellisia ja ne palvelisivat myös elpymistä. Tämä ensin ja toiseksi. Tässä nyt kierretään kuin kissa kuumaa vuoroa, kun ajatellaan taloushallintoja ja missä ovat sopimuksen rajat. Me olemme juuri käyneet tästä keskustelua myös. Ja se on aika ratkaisevaa ollut. Euroopan parlamentti on osoittanut, että jopa sopimuksen puitteissa ei välttämättä kuitenkaan pelkästään turvautumaan hallitusten välisyyteen. Minä näen tässä vaaran, jos pelkästään halutaan takeita hallituksilta. Se on ihan sama, jota me olemme tuomineet pankkiunin kohdallakin. Sellainen vaara, että me olemme tavallaan täysin ristiriitaisessa tilanteessa tai vastaisessa tilanteessa, mitä on haluttu. Ensin hyväksytään määräys, että voidaan sallia tämä mahdollisuus euroalueessa ja sitten makrotaloudelliset tässä epätasainot korjata. Noin minä koko paketti käy läpi, että tiedän sen ihan hyvin, mutta sitten hallitusvälisen sopimuksen myötä tulee toisia tekijöitä mukaan tässä mekanismissa. Eikö olisi parempi, että te auttaisitte meitä, että voidaan uusia perussopimuksia niin kuin täytyy uudistaa, ja se, jotka vastustavat tätä uudistusta, sitten menevät muualle. No, selitän paremmin. Todellakin olemme aina pelänneet tätä perusopimuksen muuttamista, ja, koska ei haluta mennä niin pitkälle. Mutta kuitenkin samat, sitten, jotka vastustavat sitä, että täytyy muuttaa tätä herra Schäuble, jotkut muutkin sanovat, e, joka suunnalle, että tarvitaan uudistuksen perusopimuksessa, että päästään eroon näistä reunaehdoista. No, sanasta miestä sitten muutetaan niitä perussopimuksia. Me haluamme sitä ja sitten voidaan tämä organisoida jotenkin. Se olisi mielestäni vähän parempi kuin että sanotaan, että meidän tämä pidemmälle siitä syystä, jostain syystä. Ja sitten kolmanneksi, todellakin mitä tässä on taustalla keskustelussa, juuri muistutin syistä, joista käydään keskustelua, solidaarisuus, epätasapaino ja niin päin pois. On täällä toinenkin huoli, nimittäin ajatus siitä, että meillä on vähimmäistason työttömyyskorvaus Tämä nyt on vähän kuvan raatava kysymys, kun ajatellaan asioita hyvin tarkkaan. Kun olette saaneet työnne päätöksenne, niin ole, ehkä sanotte meille, että miettikääpä tätä puolta. Ehkä se on helpompi toteuttaa. No niin vielä minuutti vastauksia varten. Kukahan haluaa vastata? Ryhmän puheenjohtaja ehkä. Um, madame, Voisinko aloittaa tuosta toisesta kysymyksestä? Se on ehkä yksinkertaisin. Nykysopimuspuitteita olemme pohtineet, onko nykypuitteissa mahdollisuuksia käyttää yhtä artiklaa siis sopimuksesta ja yhdistää se hallitusten väliseen sopimukseen. Ja hallitusten välisestä sopimuksesta olen samaa mieltä, että se on riski unionille jos näin tehdään tyhjäksi nykytoimielin puitteita ja luodaan jonkinlainen rinnakkainen hallintojärjestelmä. Siihen liittyy tilivelvollisuuden puutteeseen liittyviä ongelmia ja myöskin se, että lähdetään muuttamaan toimivalla jakoa. Olen siis aivan samaa mieltä ja siksi olemme myöskin esittäneet, mikä olisi mahdollista ja mikä vaatisi sopimusmuutosta tietyllä tapaa jos luodaan yhteisen liikkeeseen laskun järjestelmä ja pitäisi luoda muutoksia finanssipoliittiseen toimintaan, silloin tarvitaan sopimusmuutoksia. Emme me esittäneet, että sopimusmuutoksia ei pitäisi tehdä. Sitten kolmas kysymys ehkä liittyy vähän tuohon ensimmäiseen. Totta kai on suuria ongelmia, kun kasvua ei ole, investoinnit ovat alhaisella tasolla, jos ajatellaan investointilukuja – viime kuukausien ajoilta ja ongelma liittyy tietenkin myös työttömyyteen. Tietenkin lisää mekanismit, joilla riskejä jaetaan, olisi tehtävä niin, että otetaan huomioon nämä ongelmat, mutta on kuitenkin nähtävä, että yhteisen liikkeeseen laskun järjestelmät eivät estä sitä, etteivätkö maksaisi omaa velkaansa tietenkin voidaan nähdä, mitkä ovat spreadit eri valtioiden velkojen välillä. Tämä saattaa helpottaa taakkaa yksittäisen maan kohdalta, mutta ei vie sitä kokonaan pois. Tässä on epätasapainoista jaosta kyse. Ehkä herra Bishop halusi lisätä jotain. Puheenjohtaja, mikrofoni. Me olemme jo käyttäneet tälle osoitetun ajan, mutta herra Bishop vielä ihan lyhyesti. Herra Smith lopuksi. I've made my point. Olen tehnyt selväksi jo sen, että tarvitaan hallitusten välinen sopimus, joten voin antaa, lopeta tähän, otetaan muita kysymyksiä. Herra Smith. Thank you, madam. I think... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Stastek ja minä olemme ainoat, jotka kysymyksiä esittävät euroalueen ulkopuolelta. Eli mitä nähdä vaivaa, voisin sanoa. Mutta jos haluatte uusia jäseniä vielä euroalueeseen, niin tämä on hyvin tärkeä kysymys. Siksi kun näitä johtopäätöksiä luen, no, kaksi tuntia tässä olen melkein kuunnellut jo, niin mitä te oikein haluatte? Nimittäin jos lukee vain yleiset johtopäätökset näin journalistina näin pitäisi tehdä, koska se on aina kaikkein tärkeintä jossain raportissa. Ja siellä sitten sanotaan, että ette tiedä, onko tämä hyvä vai huonoa. Että pitää enemmän tietää. No niin, kaiken kaikkiaan. Miten sitoutuneita oikein tähän olette? Ehkä tämä koskee suomalaista ystävää varsinkin, koska meillä on tiettyjä ongelmia Itämeren yli ajatellen eri valuuttoja. Eli miten sitoutuneita te olette, rouva? I mean, we have described the pos- Mehän olemme kuvailleet mahdollisia etuja järjestelmässä ja ne ovat kummassakin järjestelmässä selviä, mutta me olemme kuitenkin viitanneet siihen, että tämä tarvitsi valtavaa sitoumusta. Jos mennään tähän suuntaan, emme halua, että te aliarvioitte näitä riskejä tällä, tällaisen järjestelmän perustamisessa te tekisitte sitoumuksia, jotka kestäisivät vuosikymmeniä ja tekisitte oletuksia mahdollisista skenaarioista, ehkä luotaisiin myös lisätaakkaa ja mahdollisesti lisää epävarmuutta ja sen takia tämä pitää arvioida huolellisesti. Puheenjohtaja mikrofoni. It doesn't say that here. It says that... No ei tässä niin lue voitaisiin pitää varovaisena, että ensin kerätään tietoa siitä, miten tämä taloushallinto toimii ennen kuin lähdetään tekemään päätöksiä yhteisestä liikkeeseen laskusta. But if you read the... Mutta jos äh, lukee kaikki nämä johtopäätökset, jotka ovat useita sivuja pitkään, niin niissä on mainittu kaikki näkökohdat. Kiitoksia. Valitettavasti me emme nyt pystyneet tätä lukemaan, ei edes johtopäätöksiä ennen keskustelua. Siksi on aika hankalaa, mutta kiittäisin kuitenkin rouva puheenjohtaja teitä ja ryhmän muita jäseniä, kuten myös valiokunnan keskustelun salutuneita jäseniä. Te huomannette, että tämä on asiantuntijoiden laativa raportti, siis komission asiantuntijoiden raportti oikeastaan. Komissio sitten päättää tästä. Se on komission harkintavallassa päättää, miten tästä eteenpäin mennään, mitä jatkoa tulee raportille. Varmasti seuraava parlamentti sitten tarttuu tähän, mutta minä nyt vain toteaisin sen verran, mikä tässä pisti silmään keskustelussa. Te totesitte, te asiantuntijatkin, että tarvitaan luottamusta paljon kun ajatellaan myös sitä, miten hallitukset sitoutuvat tähän pitkällä aikavälillä – minä olen tässä miettinyt ai pitkällä aikavälillä hallitusten sitoutumista. Se nyt on vähän vaikeaa. Hallitukset saattavat muuttua neljän viiden vuoden välein. Eli mikä on pitkä aikaväli teille sitten, missä pitää sitoutua. Ja vielä toiseksi, joka vielä toteaisin lopuksi, mielestäni kyllä me olemme jälleen kerran tänäänkin iltapäivällä hyväksyneet sen, että ei juurikaan ole mitään vaihtoa budjettikurille – jos me haluamme velkaa leikata, joka on aika raskasta joissakin jäsenvaltioissa. Meillä on aseitakin, meillä on tuupakkeja ja sikspakkia yhteisössä, meillä on finanssipoliittinen sopimus, vakaussopimuskin on, eikä sekään toimi. Että jos te nyt sitten vielä edellytätte, että hallitukset sitoutuisivat vielä enemmän, kun ajatellaan velan laskua, niin ettei panna sitä seuraavien harteille, niin mietinpä vain. No mielenkiintoista tämä kuitenkin oli ajatella tällaistakin uutta mahdollisuutta vielä muiden päälle, että päästään tästä, mutta vielä ei olla tästä jamasta päästy. Siellä on omat vaaransa vielä. Ehkä tässä ei ole oikein solidaristoa löytynyt jäsenvaltioiden kesken. Ja nähtäväksi jää, minkälainen on seuraava parlamentti ja seuraava komissio, mitä ne tekevät. Kiitoksia kovasti teille. Kiitos tekemästänne työstä. Ja hyvää kotimatkaa. Sitten seuraavaksi seuraavaan kohtaan esityslistalla. Olen pahoillani, hyvät kollegat, jotka haluaisivat vielä puhua, mutta enää ei ollut aikaa tarjolla. Ja nyt menemme kohtaan kolme esityslistalla. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ja kun kaikki tässä nyt on englanniksi valmisteltu, minäpä luen tämän englanniksi. Toivottavasti, kuten totesin, että, että kun korostukseni ei ole mitään Oxfordin tasoa, niin toivottavasti ymmärrätte englantia. Niin no ensinnäkin, ensinnäkin siis minä ilmoittaisin kaikille valiokunnan jäsenille. Tämä on erittäin tärkeää, että nyt aiotaan maanantaina ottaa valiokunnan kokouksessa valokuva 7. huhtikuuta siis varttia vaille viisi iltapäivällä. Siis silloin otamme valiokunnan jäsenistä ryhmän valokuvan. Tämä on äärimmäisen tärkeää. On tämä loppukin tärkeää, nimittäin kolmikantaneuvottelujen päivitykset. Ensinnäkin me hyväksymme MRn kohdalta ensimmäisen käsittelyn kannan liittyen markkinaväärinkäyttöasetuksen vuodelta 2013 syyskuulta ja väärinkäytösdirektiivin helmikuulta 2014. So, poliittinen sopimus aika neuvoston kanssa vielä ennen lingvistis-juridista tarkastusta. Parlamentin ja neuvoston lingvistin juristit ovat saaneet työnsä päätökseen ja tarkistettu teksti esitellään täysistuntoon oikaisuna. Valiokuntamme tarkastelee tätä myös 116 artiklan nojalla työjärjestyksessä. Kun, jos valiokunta ei mitään vastalausetta esitä, oikaisu julistetaan hyväksytyksi huhtikuun ykkösistunnossa Brysselissä. Hyväksytään, ellei sitten poliittiset ryhmät edellyttää, tai ainakin 40 jäsentä pyydä, että oikeusus jotta suoritetaan äänestys. Suoritetaan. Ymmärsittekö tämän hyvää? Ja sitten maksutilidirektiivi. Ensimmäisen käsittelyn sopimus saatiin aikaan kolmikantaneuvottelussa 20. maaliskuuta. Kaikkein tärkeimmät elementit sisältävät myös jäsenvaltioiden velvoitteen luoda järjestelmä sen takamiseksi, että on oikeus käyttää kautta unionin perustilimuotoja. Lisää läpinäkyvyyttä saatiin, kuten myös vertailtavuutta maksutileissä, yhdenmukaiset säännöt myös kun haluaa muuttaa tilejä tai jos halutaan helpottaa tilien avaamista yli rajan. Koreperin pitäisi hyväksyä sovittu teksti 4. huhtikuuta Ekon valiokunta puolestaan tulee kuulluksi myös 17 artiklan nojalla 7. huhtikuuta niin, että se voidaan ottaa täysistuntoon huhtikuun kakkosistunnossa. No niin. Ja sitten kohta neljä. Valiokun, uudelleen kuuleminen. Yhdenmukaiset säännöt ja yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspal... Ei kun tässä tuli jotain muuta ensin. No aina tässä muutellaan tätä. Tässä tulee todellakin valiokunnan uudelleen kuuleminen. 70 artikla työjärjestys tässä Elisa Ferreira on, esittelee, hän ei nyt edes kuuntele minua, mutta Fortman, Gold, Figular, Silvin Gold, Mickey Ford ja Thomas Hendel ovat kuitenkin varjoesittelijät. tiedät, että poliittinen sopimus saatiin aikaan rahastosta torstaina 16 tunnin neuvottelun jälkeen. Ja me sovimme, että tässä hallitus on vastuussa kaikista päätöksistä, ellei käytetä merkittävää osaa rahastosta. Siinä tapauksessa täysistuntokin saa sanansa kuuluville rahaston käytössä. Sovittiin, että päätöksentekoprosessia yksinkertaistetaan niin, että ratkaisu, kriisiratkaisu päätökset tehdään viikonlopun aikana. He sopivat myös, että neuvosto on mukana – vain, jos komissio sitä nimenomaan pyytää, ja vain sen arvioimiseksi, mitkä ovat intressikriteerit, tai jos halutaan käyttää enemmän tai vähemmän tätä rahastoa kuin esittänyt, he sopivat, että rahaston kapasiteettia lisätään lainan osalta. Tämä koskee myös yhteisvastuullistamista ja maksua rahastoon. Se tässä lyhenne tämä lyhennetään 108. 8 Mitä se tarkoittaa? 108 vuoteen. Se alkaa 40 prosentista ensimmäisenä vuotena ja laskee 20 prosenttiin toisena vuotena. neuvottelun jälkeen oli vielä toinenkin neuvottelu 24. maaliskuuta jolloin käsiteltiin vielä ratkaisemattomia kysymyksiä. Tekninen viimeistely tehtiin myös 25. maaliskuuta 30 neuvottelussa. Koreperin kirje saati 28. maaliskuuta. Se on toimitettu myös valiokunnan jäsenille samana päivänä. No niin. Valiokuntaa kuullaan nyt uudelleen tältä pohjalta. Neuvoston hyväksymätekstin pohjalta se tulee täysistuntoon keskiviikkona 9. huhtikuuta ja sitä äänestetään huhtikuun kakosistunnossa Strasburgissa. Siellä on EPRD mukana. Valiokunnan jäsenten on hyvä huomioida se, että tekstissä toimitetaan äänestys, mutta sitä ei ole vielä saatettu lopulliseen muotoon ja sitä pitää vielä tarkistaa, eli juristien voimin sekä parlamentin että neuvoston voimin. Tätä työtä tehdään toukokuun puolenvälin mennessä, jolloin kirjallisessa menettelyssä käydytään uudelleen jäsenten puolteen puolen oikaisusta. Oikaisu tuodaan heinäkuun kakkostäysistuntoon ja sitten vuorokauden kuluessa pitäisi tämä hyväksyä neuvosto hyväksyy sen lopullisesti ja se allekirjoitetaan vielä heinäkuussa tai syyskuussa. Sitten teksti julkaistaan virallisessa lehdessä allekirjoitusten jälkeen. Ja nyt kääntyisin siis uudelleen valiokunnan puoleen 7 artiklan nojalla. Mitä mieltä olette tästä? Sopiiko? Meidän täytyy äänestää tästä Kukaan ei halua puhua siis. Kättä nostamalla. Sanoisin kyllä, että tämä on enemmistö. Aika isokin. Selvä. Haluaako esittelijä puhua, Rova Ferreira? Ei, kun teidän se puheenvuoro ensin. Äh, niin, ähm, Tämän paketin sisältöön kuuluu myös se tosiasia, että, ähm, että jäsenyysmaksut maksetaan painotetusti ähm, puiteasetuksen mukaisesti. Onko se oikein? Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Äh, niin kysymykseni kuului, nämä jäsenmaksut, eri pankkien jäsenmaksut, äm, ovatko ne riskipainotettuja ja onko niiden teknisten, tekniset yksityiskohdat määritelty neuvoston asetuksessa? Did you get it? Okay. Wissen Sie mehr darüber, bitte. Ich habe zumindest die Frage. Tiedättekö enemmän tuosta? No minä ainakin ymmärsin kysymyksen. Se on eduksi, kun saksaksi esitettiin kysymys. Kyllä neuvosto päättää tämän yksin, mutta siitä neuvoteltiin pitkään yhdessä ja tulos oli se, että komissiolta saimme sen, että delegoitu säädös purkudirektiivin yhteydessä esitellään yhdessä neuvoston tekstin kanssa niin, että parlamentilla on mahdollisuus ikään kuin pitää panttivankina delegoitua säädöstä, jos emme pidä tuosta neuvoston asetuksen sisällöstä. Heikkous tämä on, koska neuvoston asetuksessa näin päätetään 55 miljardin euron jakamisesta eri instituuttien välille, vaikka esittelijätiimi oli aina sitä mieltä, että tämä ei sovi neuvoston asetukseen. Neuvosto kuitenkin tiukasti piti tästä kiinni, mutta kun tämä paketti, johon liittyy delegoidu, delegoitu säädös, niin meillä on tällainen valvontamahdollisuus edelleen. että on tärkeää, että tämä parlamentti seuraavalla kaudella suhtautuu hyvin vakavasti tähän valvontamahdollisuuteen, kun on kyse siitä, tukevatko pienet pankit suuria pankkeja, investointipankkeja, se ei taida olla rahoitusmarkkinoiden vakauden ajatuksen mukaan. Selvä, toivotaan, että näin ei käy heinäkuussa, kun sitten vain pari kuukautta, vaan syyskuussa tämä on hoidettava, koska muuten ei ole tässä saatu mitään aikaan, kun delegoidut säädökset. Tämä on kaiken kaikkiaan hyvin hankala tarina myös muissa valiokunnissa, että meidän on huolehdittava siitä, että päätös delegoidusta säädöksistä saadaan vasta syyskuussa. Mutta sittenhän komissio on tehnyt ehdotuksia ja lupauksia edellisessä koordinaattoreiden kokouksessa. Ja no, siitä en tiedä mitään, herra Lange. Päinvastoin kuin herra Kikold, minä pidän tätä neuvoston asetusta oikeana, sillä muuten olisimme riidelleet vielä monta kuukautta. Ja toiseksi neuvosto varmasti löytää tällaisen riskipohjaisen sanamuodon, joka tyydyttää meitäkin. Toivotaan, että näin käy teille sopii, te äänestitte jo. Ja katsotaan sitten, miten tässä käy ja toivotaan, että parlamentilla on riittävästi aikaa nähdessään delegoidun säädöksen. Ettei tässä jäädä minkään etäisyyden päähän siitä, mitä on kolmikantaneuvotteluissa sovittu Vicky Ford. Points, thank you. Niin kuin näistä aiheista keskustellaan. Kiitos puheenjohtaja, että viittasitte siihen, että kaikki kolme asiaa äänestetään yhdessä. DGS, RD ja SRM. Tietenkin kun puhutaan siitä, miten eri tahot tekevät yhteistyötä, on tärkeää, että delegoitussäädös komissiolta tulee kunnioitettua. Ja ihan pöytäkirjoihin, puheenjohtaja, olisi varmasti hyvä, lisätä sinne, että on hallitusten välinen sopimus, joka käsittelee muun muassa sitä, miten ei-osallistuvia jäsenvaltioita kohdellaan. Se sera fait, comme vous l'avez proposé. Euh, donc, euh, euh ja sitten Roferera. Obrigada, senhora Presidente. Eu peço desculpa, não... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. Minä en nyt kuullut herra Langenin tulkkauksen, äh, kysymyksen tulkkausta. Kiitän herra Kiikoltia siitä, että hän vastasi kysymykseen. Kiitän tästä hyvin pitkästä ja vakavasta yhteistyöstä kaikkien kollegoiden kanssa, ennen kaikkea varjoesittelyiden kanssa. Parlamentti toimi yhtenä rintamana ja pystyi parantamaan neuvoston tekstiä. Delegoitujen säädösten lisäksi seuraava parlamenttia pitäisi pyytää myös tarkastelemaan todella tarkasti sitä, miten tämä menee eteenpäin, mit, minkä, miten hallitusvälinen sopimus esimerkiksi ratifioidaan. Me pyysimme tältä johtokunnalta, että se, se joutuisi raportoimaan meille kuukausittain. Siis tammikuusta 2015 lähtien annetaan kuukausittaisia kertomuksia ratifioinnista. Tämä on tärkeää, jotta rahastolla on myös tarpeeksi varoja. Ja jotta ensimmäinen tammikuuta 2016 kriisin ratkaisua voidaan todellakin käyttää. Haluaisin, että tulevat talousasian valiokunta tarkastelee tätä kehitystä hyvin tiukasti, jotta varmistetaan, että näitä sopimuksia noudatetaan olen myös pyytänyt, että neuvostolta saadaan julkilausuma tämän suhteen ja se on nyt osa pöytäkirjaa. Neuvosto on siis luvannut tehdä parhaansa ratifioinnin varmistamiseksi. Lisäksi haluaisin huomauttaa, että johdanto-osan kappaleissa sanotaan, että tämä elin ja jäsenvaltiot tekevät parhaansa, jotta tällä rahastolla on oma budjettikohtansa sen alusta lähtien. Näin voidaan täytäntöpanoa valvoa ja näin poliittinen sopimus voidaan todellakin panna täytäntöön, sillä tämä budjettikohta on meille todellakin tärkeä seikka. Tässä on, tässä on kyse siis siitä, että tämä poliittinen kompromissi todellakin pannaan täytäntöön. Kiitos varmasti tulevatkin jäsenet ovat yhtä valppaina kuin mekin olemme olleet. No niin. Ai anteeksi, Rova Wortman Kohl, anteeksi. Well, one more uh, uh, moment of... Niin ihan hetki vielä pyydän. Tämä on niin tärkeä asia. Minä haluaisin kiittää myös Elisaa ja kollegoita. Me olimme aito tiimi ja saimme historialliset tulokset näin aikaiseksi ja saimme uskottavan pankkiunionin näin päätöksen ennen vaaleja. Sen lisäksi, että kiitän kollegoita, kun olemme käyttäneet paljon työtunteja kolmikantaneuvotteluissa päiväsaikaan ja yöllä. Ekonin sihteeristä Kleri ja muita omia avustajiemme haluaisin kiitellä teknisten kolmikantaneuvotteluiden valmisteluista, kun monet tekniset kysymykset piti selvittää. Heidän tuellaan tähän sopimukseen päästiin, joten on paikallaan kiitellä myös heitä. Kiitos, että korjasit tämän, vaikka se paperissa oli unohdin mainita tämän henkilöset pärjäsi erinomaisesti. Kiitos. Eh, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Minä sanoisin, että paras osoitus, tai mitä minä olen kuvaa ja luo lukenut eurovaarin vaikutuksesta, on, että, että Schäuble soitettiin puoli viideltä yöllä, että saatiin hänen suostumuksensa. En tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta tämmöistä meillä on lukenut. Jos näin on, niin kyllä, su- hyvään suuntaan ollaan kyllä menossa. Und Moskowitsch, ja, ja. Da fehlte nur noch der Madame Lulling. Rova Lulling. Nyt kun siirrymme keskustelemaan tästä niin haluaisin vielä lisätä, että kiitos kaikille kollegoille mukaan lukien henkilökunta. Tämä oli todellinen eurooppalainen kokemus. Tämä tilanne oli myös hyvin erityinen, sillä olin ainoa mies, joka, joka sallittiin neuvotella tärkeistä aiheista. Ja minua kohdeltiin hyvin, ainakin suurimman osan ajasta. Mutta sitten sisällöstä vielä. Mielestäni parlamentti on tässä lisännyt hyviä kohtia ja lopputulos on paljon parempi kuin mitä neuvosto halusi meille tarjota. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta saavutukset ovat kyllä huomattavia. En tiedä, kenelle kaikille on öisin soiteltu. Herra Schäublelle varmasti on soiteltu. Ja herra Moskovicille en ole saanut kuitenkaan mitään luetteloa. Ehkä Korin tietää näistä asioista enemmän. Mutta tässä oli kyse myös neuvoston toiminnasta ja menetelmästä joka on kyseenalainen. Siis tietyille jäsenvaltioille soitetaan, niin toisille taas ei. Kriteerejä ei ole Tämä siis osoittaa jotakin eurooppalaisen demokratian toiminnasta. Toiseksi haluaisin huimauttaa, että hallitusten välinen sopimus on tietenkin ongelma, sillä ensimmäistä kertaa ikinä olemme hyväksyneet, että hallitusten välinen sopimus on osa yhteispäätösmenettelyä hallitus, hallitusten välisessä muodossa, eli tulevaisuudessa on vaikea tehdä muutoksia. Tämä on periaatekysymys ja meidän pitäisi keskustella vakavasti siitä, kyseenalaistammeko tämän menetelmän ja viemme sen tuomioistuimen eteen, sillä tästä saattaisi tulla ennakkotapaus. Jos neuvosto ei tykkää jostakin asiasta eikä saa sopimusta aikaiseksi meidän kanssamme, niin, niin silloin, ne, ne, silloin neuvosto kääntyy hallitusten, sopimuksen, hallitusten väliseen sopimukseen äm, yhteispäätösmenettelyn rinnalla. Äm, tämä pankkiunioni on tärkeä asia, joten voimme tästä kyllä äänestää, mutta demokraattinen poliittinen puoli on kyllä kyseenalainen. Eli todellakin kaikki pärsitte hyvin. Neuvosto ei kuitenkaan liikahtanut riittävästi mielestäni. Saksa sanoo, että politiikka on tavoitettavan taidetta. Parempi tyytyä tähän kuin että lykätään sitä seuraavalle parlamentille. Me olemme niin paljon tämän varassa tehneet työtä, että oli ihan fiksua ja asianmukaista hoitaa se nyt, vaikka nyt ihankaan samaa mieltä olla. Mutta nyt on vain kyse siitä, joudutaanko tässä tuomioistuimeen neuvosto jatkuvasti yrittää rapauttaa meidän toimivaltaamme lainsäätäjänä. No sekin on tois, seuraavan parlamentin heiniä se. Niin on mekin jo, Ei nyt ole, ettei olisi itsekin siinä mukana, mutta vähän eri maista kuitenkin. Ja, ja te tulee maista, jossa on vähän enemmän ongelmia. No, eh, ja nyt sitten se hoidettiin siinä, mutta meillä on vielä pari muutakin, jossa täytyy tehdä päätös. Herra Schwabin mietintö. Kuunnelpa nyt, mitä eh, sinulla on kerrottavana. Koska tässä nyt on sanottava, että tämä tulee Schwabin mietintöön. No niin, minä luen tämän nyt englanniksi taas. Tämä liittyy viimeiseen kolmikanvalta neuvotteluun, siis herra Schwabin mietinnön tiimalta 18. maaliskuuta. Silloin saatiin sopu kuusi artiklasta, joka löytyy näytön antamiseen kilpailuviranomaisille, ja yhdeksän artiklasta, joka liittyy kansalliseen päätökseen, ja neljä lukuun kokonaisuudessaan, joka liittyy ylihinnoitteluun. Me olemme saaneet Korepilta kirjeen, joka vahvistaa sen, että neuvosto hyväksyy parlamentin kannan, jos parlamentti hyväksyy sovitun tekstin. Siellä oli muutamia virheitä kuitenkin verrattuna sovittuun tekstinä sen lopullisen version 400 asiakirjassa. Siksi neuvosto on antanut oikaisun Koreperin kirje ja oikaisu on toimitettu teille kaikille. Siksi uudelleen kuuleminen perustuukin siihen sovittuun tekstiin, mukaan lukien Koreperin kirje ja oikaisu. Valiokuntaa kuullaan nyt uudelleen tämän tekstin pohjalta ennen kuin todetaan äänestys huhtikuu kakkosessa Strasburgissa 70 artiklan nojalla työjärjestyksessä uudelleen kuuleminen edellyttää äänestyksen toimittamista. Haluatko sinä jotain sanoa, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No kollegat ei ole paljon enää paikalla, joten ehkä meidän ei tarvitse enää äänestää, ehkä emme voisikaan enää, ai pitää äänestää. No, tämä valiokunta on viime kuukausina tehnyt paljon työtä ja tällä on ollut vaikutuksia myös seurattuihin menettelyihin. Langen ja Goebbels ovat miettineet, pitäisikö viedä tämä asia toiseen käsittelyyn. Ja jos katsellaan nyt lopputulosta, niin olemme saaneet vakavan tai vakasti, vakavasti otettavan lopputuloksen aikaksi, mutta puheenjohtaja haluaisin, että pannaan merkille se, että pitää tarkemmin noudattaa niitä menetelmiä, jotka ovat voimassa tässä parlamentissa, myös tässä valiokunnassa, sillä tässä tiukassa aikataulussa on vaikeaa toimia, kun komissio ja neuvosto painostavat parlamenttia paljon. On vaikeaa siis päästään nopeasti lopputulokseen, mutta kuitenkin, hyvä puheenjohtaja, olemme saaneet hyväksyttävän tuloksen aikaiseksi ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tämän lopputuloksen ja sopimuksen aikaansaamisesta. Minulla on yleinen kysymys. Kuten edellisessä kohdassa tässäkin sanotaan, kuuleminen, miksei tässä lukenut äänestys? yleensä kuulemisen yhteydessä ei ole kerrottu kollegoille, että tästä pitäisi äänestääkin. Ei kun tässä lukee reconsultation. En minä ole tästä nyt vasta. Eipä niin, mutta tätähän minä juuri tarkoitin. Jos tällä tavalla altistumme paineelle, mekin voi hoitaa tätä enää kunnolla, niin eipä mikään niin. Ei kun kyllä tämä hoidetaan ihan kunnolla. Tänään meidän pitää vain päättää, että meille sopii se että tulos tulee täysistunto äänestyksen kohteeksi. Se on aina, mikä täällä on nyt hoidettava. Emmehän me halua tätä koko asiaa nyt siirtää tulevaan parlamenttiin. Meillä on ihan järkevä kolmikanta tulos, joka voidaan hyväksyä, eikö niin, edustaja Schwab? Edustaja Köpäs. Frau Präsidentin, das Hyvä puheenjohtaja, tämä lopputulos on ehkä hyväksyttävä, mutta kukaan ei tiedä siitä. Ja, ich weiß nicht, ob das genügt. Da muss... En tiedä, riittääkö tämä nyt. Maanantaina ei ole muuta äänestettävää. Edustaja Schwab, tehän tunnette tämän tuloksen. Eikö niin? Ja minä luinkin tämän. No, mutta no, jos haluatte, niin kyllä minulle käy, että äänestämme maanantaina. Mutta onhan tämä niin, että käykö se? Sihteeristö huolehtii siitä, että saatte tekstin ja sitten äänestetään maanantaina kättä nostamalla, mutta emme halua kyseenalaistaa tätä kaikkea nyt. Strasbourgissa lopullisesti sitten tämä pitää hyväksyä. Mutta tässä ei ole kyse pelkästään käännöksestä ja siitä, että ei asiakirja ole annettu tai esimerkiksi joidenkin lomasuunnitelmien takia. Ei, minähän luin tämän tekstin ja tekstissä oli virheitä ja nyt ne on oikaistu. Näin voi käydä. No mutta kuitenkin me olemme tässä nyt vähän selkä seinää vasten, kun haluamme kaikki nämä asiat hoitaa ennen seuraava parlamentti. Olkaa hyvä vielä. Jos otamme tämän vakavasti, niin silloin meidän pitää itse noudattaa sääntöjä, muuten meitä ei enää oteta vakavasti. No hyvä, äänestetään maanantaina sitten vielä kolmas Hans-Peter Martinin asiaa. Hän ei ole täällä paikalla. Tästä ilmeisesti tarvitse äänestää tässä on kyse tilastotiedoista. Ai, anteeksi, olkaa hyvä. Simplemente para decir que... Ei kun ihan vain sanoisin, että olisi hyvä, että teemassa olisi käytetty sama menettely kuin edellisissäkin. En oikein ymmärrä, miksi tässä pitäisi hoitaa eri tavalla tämä, kun jotka olemme osallistuneet tähän, niin tämä on vain uudelleen kuulemismenettely sitä paitsi. Eli se, mitä tässä nyt tehdään, on se, että tämä lähetetään täysistuntoon, annetaan suostumus sille. Me olemme hyväksyneet tällaisen sopimuksen valiokunnan tavalla valtuutuksella ja sitten se menee täysistuntoon. Ja ne, jotka olemme osallistuneet tähän menettelyyn, niin meillä on ihan samat tiedot kuin oli edellisessäkin. Eli kyllä en oikein ymmärrä, miksi pitäisi eri tavalla näitä kohdella. Mutta en minä nyt rupea kapulotarattaisiin panemaan mutta olisi pitänyt toimia niin kuin edellisessäkin. Also, da möchte ich dem hochgeschätzten... No, arvostetulle kollegalle haluaisin sanoa, että, että olen eri mieltä, sillä Ferreiran mietinnössä Ähm, meillä oli täysistunto, keskustelut ja puhemiehen julkilausuma ja kaikkea ja sitten päätettiin, näissä kahdessa mietinnössä ei ole noudatettu menettelyä. wurde Ihnen zugestellt. Vielleicht haben Teille on annettu kyllä nämä käyttöön. Ehkä ette lukenut kaikkia näitä, mutta ei tässä ole ongelma. Olisi voitu äänestää, se olisi ollut parempi, mutta ei se nyt muuta koko asiaa sinänsä. Ei lähdetty päättää nyt tällaiseen menettelytapakiistelyyn, mutta jos haluatte hoitaa tämän maanantaina, niin kyllä se käy. Olisin kuitenkin sitä mieltä, että tämä olisi voitu tänään hoitaa, samoin kuin hoidettiin Ferreran mietintö. Schwabin olisi voitu hoitaa samalla tavoin, mutta voin vielä kysyä, haluaako enemmistö valiokunnasta äänestää, ei tätä tarvitse lykätä ensin maanantaille. Voinko kysyä siis vielä Kuka haluaa nyt puoltaa tätä? Onko tässä nyt enemmistö? Äänestyksestä siis haluaisin tietää, onko tässä enemmistö. Ihr habt es bekommen. Ihr habt... Niin. Te... Koreperin sana muoto on teille lähetetty, näin sihteeristö sanoo. Oh, heute sicher. Tänään varmaankin. Van, van. Gestern. Eilen. Der, der Text von Kori. Korepelin teksti siis, jossa on tuo oikaisu. On lähetetty Ekonin jäsenille. Niin tässä lukee ja minun kysyin, että koska ja minulle kerrotaan, että eilen. No, kuulehan, Walter, Äh, Enemmistö haluaa tämän tehdä Schwabin mietinnön osalta, niin kuin Ferreiran mietinnön osalta tehtiin. Ferreiran mietintö puheenjohtaja keskeyttää. No, no, siis. Also bitte. Ähm, Hyvä puheenjohtaja. Uskon, että sisällöllisesti ei ole epäilystäkään, että parlamentti ja tämä valiokunta – hyväksyvät tämän, löyd- tämän tehdyn ratkaisun. En usko siis, että meidän pitäisi menettelytavan suhteen ryhtyä hiuksia halkomaan, mutta on totta, että on menettelykysymys, että täällä äänestetään, vaikka esityslistassa ei mainittu sana äänestys. Ymmärrän kollega Langenin, mutta tätä ei pidä nyt yliarvioida. Tämä pitäisi ottaa huomioon tulevassa työssä. Valiokunta on saanut tietää sisällöstä ja Sanchez Presedo vielä teki tämän selväksi. Uskon kuitenkin, että menettelykysymykset ovat tärkeitä ja niitä pitää käsitellä vielä tulevaisuudessa. Kiitos. hatte Notstopp, sagt man in Luxemburgisch. Äh, und äh, äh, mir hat man gesagt... Minulle sanottiin, että Tämä on lähetetty. Puheenjohtaja ilman mikrofoni. Die haben wir gemacht. Die ist also jetzt... Tämä on näin hoidettu. Asia on ihan kunnossa ja voimme Schwabin mietinnön osalta näin toimia. Totta kai seuraava valikunta, en tiedä kuka on puheenjohtajana, mutta sanomme, että asiat hoidetaan vähän toisin kuin ajateltiin. Sitten kolmas mietintö Hans-Peter Martinin mietintö. Sama uudelleen kuuleminen. 70 artiklan nojalla työjärjestyksessä. Tässäkin on onnistuttu kolmikantaneuvottelussa saamaan aikaan. Niin on Hans-Peter Martinille paikalla, mutta tässäkin pyytäisin, että kättä nostamalla annetaan lupaa lähettää tulos täysistuntoon. Ihan sama juttu. Sopiko? Hyvä. Simplemente no. saber que clarifique el... Mutta olisi hyvä, että edellisessä olisi voitu näin tehdä. Äänestääkö vai ei? Olisi ollut kiva. Edellisessä kysymyksessä olisi kiva tietää, äänestettekö siitäkin niin. No, je voudrais connaître si, si... Haluaisin vain tietää, jos edellinenkin jo hyväksyttiin. Les trois rapports. Kolme mietintöä menevät täysistuntoon hyväksyttäväksi, mutta täällä me äänestimme uudelleen kuulemisesta. Bien. Alors, Eh, Sitten viisi, muut mahdolliset asiat. Muut asiat, ei mitään muuta. Seuraava kokous on 7. huhtikuuta kello 15.18.30. Kiitoksia kovasti. Toivotan teille hyvää illanjatkoa.